So, since the rapporteur... No niin, esittelijä on salissa Jan Olbricht. Näin ollen aloitamme. Tai aloittelemme. So, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie. Hyvät naiset ja herrat, tervehdin teitä iltapäivä kokouksen alkaessa. Puheenjohtajamme Jean Arthuis kertoikin jo aamupäivällä, ettei hän nyt ole täällä tänään iltapäivällä. Näin ollen minulla on ilo johtaa puhetta kokouksessa. Esityslistalla seuraavaksi on paljon aikaa käsitellä tätä asiaa ja keskustella siitä. Kyse on siis joustosta monimuotoisessa rahoituskehyksessä. Ja tervetuloa näin ollen Eulalia Rubio sekä tohtori Peter Becker. Hienoa, että tulitte tänne tänään ja voitte kertoa lisää tästä aiheesta ja auttaa meitä. Kaksi kirjallista asiakirjalta saaneet tästä aiheesta. Haluan antaa puhemies Richard Crowley oikeudellisesta yksiköstä, joka tässä yhteydessä on laatinut tutkimuksen ja kysyn ensinnäkin Jan Olbrichtilta. Herra Olbricht, haluatteko käyttää puheenvuoron? Yes, uh, thank you. Kiitos. Olen nyt kahdella pallilla tänään poliittisesti hankalaa. Eli kahden esittelijän puolesta, Tomaan ja itseni puolesta puhun. No vähän alustuksena, missä mennään. Me olemme valmistelemassa valiokuntaloitteesta mietintöä. Siitä äänestetään helmikuussa tässä valiokunnassa. Siinä asiakirjassa totta kai me huomioimme tietyt perusasiat. Ensinnäkin parlamentin ehdotuksesta välitarkastelukseen ensin, toiseksi päätöslauselmastamme, joka liittyy MRK tulevaisuuteen, ja kolmanneksi ä, eri valiokuntien panoksista, kun ne ruvat, ruvat työstämään MRK. Omassa asiakirjassamme meillä on jotain yleisiä huomautuksia – liittyen talousarvion luonteeseen ja rakenteeseen. Totta kai eri suhteet, mutta myös ne näkökohdat, jotka liittyvät rakenteeseen, mukaan lukien jousto. Budjetin yhtenäisyys ja jousto, koska me pyrimme alusta lukien osoittamaan, että me haluamme hyödyntää joustoa mahdollisimman pitkälle, että talousarvio olisi avoimempi, niin tästä voitaisiin seitsemän vuoden kuluessa myös muokata. Se on yksi tekijöistä, jonka otamme ehdotuksiin mukaan. Jousto. Minkälaisia välineitä on nyt käytössä, jotka toimivat hyvin, mitä pitäisi korjata – mitä pitäisi panna uusiksi. Ehkä tarvitaan jotain uusiakin joustovälineitä, tekijöitä. En halua käyttää nimitystä väline, koska sen yhden nimi on väline. Eli mitä mieltä me oikein olemme siitä, mikä toimii? Mitä joustossa voidaan muuttaa? Toiseksi parlamentin kanta talousarvion yhtenäisyyteen. Siitä kun puhutaan, niin meidän valiokuntamme työn kuluessa varmasti huomaa yhä enemmän, miten monimutkainen koko rahoitusrakenne on. En sano budjettirakenne, vaan rahoitusrakenne. Tämä on eu talousarvio toki, mutta sen ympärilläkin on tekijöitä. Siis tämä koko konstellaatio kaikki ne kytköksineen, kuten tiedämme varsin hyvin. Ongelmana on se, että meillä ei ole selkeää kuvaa, mitä talousarviossa on kytköksissä politiikkaan, mitä me haluamme yhdessä laatia ja mitä välineitä meillä on sitä varten. Heijasteleeko talousarvio puolestaan sitä politiikkaa, josta on päätetty kehitettäväksi yhdessä perussopimuksissa. Mikä on oikein ulkoisten välineiden rooli? Suoraan puhuen, tarvitaanko niitä? Onko mahdollista huomioida erilaiset ulkoiset rahoitusvälineet talousarvioon? Mikä on talousarvion seuraukset? Usein sanotaan, että otetaan jotain mukaan talousarvion muuttamatta enimmäismääriä. Sehän saattaa tuhotakin talousarvon, eli tarvitaanko niitä todellakin? Se on joustavampia vai uusia mahdollisuuksia vai olisiko niin, että se vain lisätään sen päälle kerta kerralta ilman, että pystymme sitä hallitsemaan millään tavalla. Sitten toiseksi, mikä välineiden rooli? Onko tämä ollenkaan hanskassa? Pystymmekö ollenkaan tätä hallitsemaan vai pitäisikö meidän hallita näitä välineitä? Ehkä jäsenvaltiot haluavat niitä, koska niitä ei hallita. He ovat valmiita niitä kehittelemään. Näistä nyt tänään keskustellaan. Jousto uudessa MRKssa ja sitten yhtenäisyys. Toivottavasti saamme, no ei ehkä tietoa, mutta ehdotuksia otettavaksi mukana sekirjoihimme. Kiitos. Kiitos herra Olbricht. Nyt tohtori Rubio, teillä on ensivaikutelma näistä monista kysymyksistä, jotka esittelee tulisittamaan, mutta myös valiokunta. Otamme innolla esitystänne ja toivomme, että voitte näihin kysymyksiinkin osittain vastata. Olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Minä aion esitellä tämän muistion MRK puitteista, joustosta. Katsotaan toimiiko. Joo. Eli yleiskatsausalustuksen ensinnäkin yleinen näkemys MRKsta, koska tätä pyydettiin ja varsinkin jousto oli toiveissa ja sitten miten määräykset ovat toimineet tähän mennessä nykyisessä niin MRKssa. Ja sitten kysymyksiä jouston tiimoilta MRKssa. Nykyisellä niin, niin sitten jotain ehdotuksia jouston vahvistamiseksi seuraavassa MRKssa. Seuraavasta mrk pikaisesti muutama sana, oma vaikutelmani siitä, mitkä ovat tärkeimmät haasteet. Ehkä voitaisiin sanoa, että meidän täytyy vastata kahteen haasteeseen. kahden kertainen ensinnäkin Brexitin jättämä kuilu, tällainen kuoppa syntyy Britannian osuuden hävitessä 10 miljardia euroa. Ja sitten se, että uusia painopistealueita, maahanmuuttoturvallisuus ja niin edelleen. Eli miten selviytyä näistä ei se helppoa ole. Totta kai helpoin tapa tai toivotuin vaihtoehto olisi löytää uusia voimavaroja kuillun kuronumpomiseksi omia varoja esimerkiksi niin, että sitten miettiä tätä nykyistä menotasoa, siirtää sitä uusiin alueihin. Eli kuluja siirretään uuteen politiikkaan ja parhaiten se onnistuisi ehkä järkevällä uudistamisella tehokkuutta, vaikuttavuutta vahvistaa. Se on yksi toivottu vaihtoehto. Minä olen vähän epäileväinen kuitenkin, että tämä toteutuisi 2019 mennessä. Siksi tämä toiseksi paras olisi siirtymäkauden MRK niin, että siellä olisi jotain sopeuttamisia myös ympin osalta. Ei ehkä aikaa ole, mutta olen vähän skeptinen, että on aikaa suurin uudistuksiin kahdella saralla huomioon, että vaalitkin ovat tulossa. Ei tässä aikaa ole kauheasti. Ehkä se ei toteudu ajoissa seuraavaa märkoita varten. Ehkä toiseksi paras vaihtoehto olisi, että joitakin uudistuksia näillä aloilla ehkä otetaan vanhoilta aloilta uusille ja poliittisesti sitoudutaan siihen, että tehdään iso uudistus omissa varoissa. vaikkakaan aikaa ei ole hyväksyä ja ratifioida uudistuksia ennen 2019. Ensin joustosäännökset. MRK on jousto oli jo isona asiana esillä viime neuvottelussa, kuten varmasti tiedätte. Jonkin verran parannusta saatiin kyllä, että saatiin marginaalien käyttö, liikumavaran käyttö sekä maksuissa että sitoumuksissa ja sitten ennakoimattomat menot, mutta oikeastaan tämä riippuu siitä, mitä välineitä on ulkopuolella. Niitä on neljä, joustoväline, hätäapuvaraus, globalisaatiorahasto ja solidaarisuusrahasto. Ja sitten totta kai, kuinka paljon tässä on meno ohjelmissa, Miten nämä kolme vaihtoehtoa tai muuttuja toimineet sitten MRKssa, jos katsotaan erityisvälineitä MRKn ulkopuolella, miten niitä on käytetty. Voidaan todeta, että niitä on käytetty laajalti. Joustovälineiden varsinkin se on ollut kaikkein käytetyin, mielenkiintoisin, käytännöllisin varsinkin, jotta voidaan reagoida pakolaiskriisiin. Sitä käytettiin 2015, 2016, jopa niin, että 2016 ei enää ollut käytettävissä mitään välineessä. Sitten muut välineet käyttö on ollut epätasaisempaa ja vaatimattomampaakin keskimäärin. Ja sitten vielä on huomioitava, kun käydään läpi välineiden käyttöä, että MRK-asetus ei ollut selvä siinä, miten voidaan maksuja käsitellä näissä välineissä ja sitten syntyy keskustelu siitä, miten maksuja käsitellä, otetaanko mukaan enimmäismäärin vai niiden ulkopuolelle. Komissio oli sitä mieltä viime kädessä, että ne otetaan ulkopuolelle minusta, se oli hyvä päätös. Nimittäin jos ne maksut otetaan näissä välineissä kattoihin enimmäismäärin mukaan, niin joka kerta kun nämä otetaan käyttöön, niin siinä sitten liikkumavaraa kavennetaan seuraavina vuosina. Eli, eli joustolla voidaan kapasiteettia hyödyntää. Tässä jotakin taulukoita välineiden käytöstä, ohita ne, jos olette kiinnostuneita, ne niin voitte kysyä tai tutustua näihin dioihin, jotka teille on toimitettu painettuna. Ei tässä aikaa ole kauheasti näihin alustuksiin. Eli jos sitten katsoo, miten voidaan joustosäännöksiä käyttää marginaalien maksimoiseksi, se ei ole mikään uutuus MRKssa ollut. Meillä on ennakoimattomiin varoihin varattu marginaaleja, jotta niin voidaan käyttää 0,03 prosentin asti maksuja jos on ennakoimattomia tapahtumia ja sitten meillä on myös maksuissa ja sitomuksissa kokonaisliikkumavara, eli sitä voidaan käyttää silloin, kun ne on käyttämättömiä maksuja tai sitoumuksia, käytetään niitä seuraavina vuosina. Jos sitten katsotaan näiden säännösten käyttämistä MRK on vuosina, niin voidaan jotain johtopäätöksiä tehdä ensinnäkin, että summat, joita on käytetty maksuissa ja sitoumuksissa kokonaismarginaalit vaihtelevat vuodesta toiseen. Riippuu paljon siitä, kuinka paljon liikkumavaraa on. Joskus on enemmän, toisina vuosina vähemmän. Kuitenkin ennakoimatti menoihin tarkoitettu liikkumavara on selvä, mittava, vakaa lähde tuloiksi. Se on neljä miljardia siis suurin piirtein aika lailla. Kuitenkin tämä täytyy huomioida sitten suhteessa tuloihin seuraavana vuosina, jos sitä käytetään yhtenä vuotena kovin paljon. Se vähentää sitten kykyä käyttää tätä maksuissa ja sitoumuksissa seuraavina vuosina, koska liikkumavara on sitten vähemmän seuraavina vuosina. Ei se ole mikään taikatemppukaan joustoa luoda, se täytyy kuitenkin sitten korjata seuraavina vuosina. Jos katsotaan sitten maksussa kokonaisliikkumavara on aika hyödyllistä ollut, hyödyllinen ollut, ehkä kaikkein kiintoisin uutuus MRKssa. Se on taannut sen, että voidaan nyt käyttää maksumäärärahoja maksimimäärässä. Jos katsotaan tätä taulukkoa, niin siellä on kaksi lukua ylhäällä. Maksumäärärahat ylhäällä, MRK ja alhaalla MRK 2017 7.13. ylhäällä näette sininen viiva maksumäärärahat, jotka on hyväksytty silloin, kun MRK luotiin, ja punainen maksumäärärahat teknisten oikeustujen jäljeltä. Alhaalla sama maksumäärärahat, jotka on hyväksytty, kun MRK hyväksyttiin sinisellä, punaisella puolesta maksumäärärahat viimeisen MRK-vuotena ja siinä alhaalla on nähtävissä, että oli paljon käyttämättömiä määrärahoja MRKn alussa, joita ei jälkeenkään päin hyödynnetty, vaan ne menivät takaisin jäsenvaltioihin, kun ei käytetty ensimmäisenä vuosina maksumäärärahoja, ne palautettiin takaisin, kun nykyisessä näin ei käy. Jos 2016 on pudotus maksumäärärahoissa, niin ne käyttämättöt voidaan hyödyntää – ja panna viimeisiin vuosiin MRK, koska se on hyödyllistä, koska viimeinen, viimeisinä vuosina on enemmän vaateita ja näin voi todellakin optimoida enimmäismäärät maksumäärärahoissa suhtaudun hyvin myönteisesti näihin liikkumavaroihin maksumäärään. Sitten sitoumuksissa ei ole tarjonnut juurikaan suuria summia hyödyllinen se on ollut, mutta varsinkin esirtakuita on rahoitettu, jos ajatellaan sitoumuksissa liikkumavaraa, niin se on lähinnä palvelut joustuvat tarpeita, jotka perustuvat siihen, että MRK ei ole synkronoitu komission ja parlamentin poliittiseen toimikauteen. Meillä on uusi komissio, uusine painopisteen, Juncker-suunnitelma, ja meidän täytyy luoda uusia varoja uusiin painopisteisiin. Eli sitoumuksissa kokonaisliikunvara ei ole vastannut odotuksia, se on vastannut enemmänkin muutoksiin poliittisissa painopisteissä. Sitten jousto. Meno-ohjelmissa on joitain parannusta saatu aikaan jouston ansiosta ja jo korjauksia on tehty eri summissa puolessa välissä MRK, mutta edelleen pitää paikkansa, että se on aika tiukkaa. 70 prosenttia on ennakkoon määrätty, eli ehkä voitaisiin lisätä tätä joustokykyä meno-ohjelmissa. Ja sitten yleisiä kysymyksiä vielä jouston tiimoilta MRKssa. Ehkä kaikkein tärkein oppi tästä on sen, kun katsotaan näitä säännöksiä, että jousto riippuu kovasti siitä, onko meillä riittävästi liikkumavaraa. Jos näitä luodaan vain liikumavaran käyttämiseksi, niin sitten tarvitaan määräyksiä, jotka sallivat liikumavaran käytön. Kun katsoo neuvotteluja MRKsta, niin tässä vaiheessa oli tavallaan diili parlamentin ja neuvoston kesken, niin että neuvosto halusi hyvin alhaiset enimmäismäärät maksuille ja sitoumuksille parlamentti muutti, mutta loppujen lopuksi saatiin jotain joustoa sääntöihin – niin, että voidaan käyttää maksimimäärää joustovaatioa. Ei se ollut parlamentin kannalta huono diilikään, koska on liikkumavaraa, niin se tarkoittaa, ei voi käydä enää Jos ei liikkumavaraa ole, niin ei ole joustoa, kun tarjolla, olivat säännöt mitkä tahansa. Varsinkin jos on kyse säännöistä, säännöksistä, jotka liittyvät nimenomaan liikkumavaraan. Sitten täytyy selkeyttää myös maksumäärärahojen kohtelu erityisvälineissäkin Komissio on tulkinut, että se on suotuisampaa ja tällä Euroopan parlamentin kantaa ehkä olisi hyvä, että seuraavassa MRK-osa selvennetään tätäkin. Ja sitten kolmanneksi välitarkastelu. Minä tiedän, että keskustelua käydään ja on kuultu myös mietintö MRK-rakenteesta. Jatkossa, jos tulee MRK, joka on pidempi, on erittäin tärkeää, että taataan se, että välitarkastelu on riittävä mittava niin, että se luo riittävästi tilaa myös muutoksille. Nyt ei ollut näin välitarkastelussa tilanne, koska siellä oli oikeudellisia rajoitteita, joita ei pystytty ennakkoon eh, muuttamaan. Eli, eli pidempiä märkkuja tarvitaan. Sitten miten edistää joustoa? Käy läpi tässä joitakin ehdotuksia asiakirjassa, Niin Yksi on, että muutetaan rakennetta ja kestoa. MRK menee tässä yksityiskohtiin, koska teille on jo rakenteesta ja kestosta muita tekstejä. Totta, jos ajatellaan joustoa, niin mitä lyhyempi MRK, sitä vähemmän joustoa tarvitaan, sitä vähemmän otsikkoja ja vähemmän vaikeaa tietenkin myös siirtää menoja alalta toiselle. Ja no sitten erityisvälineiden vahvistaminen MRK on ulkopuolella, miten se onnistuisi? No minä luulen, kuten on nähty, että joustoväline on aika hyödyllinen. Ehkä olisi varaa ja mielenkiintoistakin miettiä tätä mahdollista, että jotain välineitä yhdistettäisiin. Ehkä joustoväline, hätäapuvarauksen kanssa, varsinkin jos ajatellaan joitakin muita säännöksiä tai ehdotuksia, joita tässä suhteen, että luodaan EUn kriisivaraus, jos se hyväksytään. Tällainen ehdotus tuli komissioltakin jo välitarkastelussa, niin pitää paikkaansa ne, että hätäapuvaraus menee vähän päällekkäin tämän uuden kriisivarauksen kanssa. Oli ehkä järkevää yhdistää nämä kaksi välinettä. Ja sitten vielä tapa vahvistaa tätä välinettä on rajoittaa siirtää varoja vuodesta toiseen. Nyt on no, joitakin reunaehtoja voi siirtää tiettyyn summaan astiin, summaan asti käyttämättömiä varoja. En oikein ymmärrä tätä logiikkaa. Ymmärrän toki, että on sääntöjä monivuotisessa menoissa kos- käyttää niitä, koska on hyvä, että ei ole viivästyksiä täytäntöpanossa, mutta jos halutaan tätä toteutuvan, niin, niin oikein ymmärrän miksi pitää rajoittaa kykyä käyttää käyttämättömiä menoja, kun siirtää niitä vuodesta toiseen. Jos ei ole ollut tarvetta käyttää välineitä, niin miksi sitten pitäisi rajoittaa kykyä käyttää näitä summia seuraavina vuosina, jos on tarvetta enemmän. Sitten muutokset nykyisiin joustovälineisiin. Totesin, että ennakkoehto sille, että saadaan vahvaa joustoa on se, että on liittävästi liikkumavaraa, mutta on vielä toinenkin tapa luoda, siis lisätä tätä tulivoimaa välineessä. Esimerkiksi jos ajatellaan ennakoimattomia menoja liikkumavaraa siinä, niin että voitaisiin sen liikkumavaran myötä saada lisävaroja seuraavina vuosina. Että tavallaan kaikki ne säännökset, jotka olivat toimielinten sopimuksessa ennen Lissabonin sopimusta. Näin voidaan muuttaa MRKta tiettyyn asti 0,03 prosenttiin asti niin, että neuvosto tekee määrä enemmistöpäätöksen. Näin MRK voitaisiin vähän kevyemmin muuttaa. Ja sitten Uudempi ehdotus liittyy siihen, että luodaan tavallaan talousarvion varaus kuhunkin vuotuisen talousarvioon. Ajatuksena olisi pakottaa talousarviot pakollisiin rajoihin, 5 prosenttia esimerkiksi menoista jokaisesta talousarviosta varaukseen. Näistä vuotuisista talousarvioista otetaan nämä summat ja niitä sitten käytettäisiin viranomaisten päätöksen. Ja sitten jos ei jonakin vuonna käytetä varausta, niin sitten voitaisiin käyttää tietty summa tai käyttämätön summa näihin maksuihin tai sitoumuksiin kokonaismarginaalissa. Se olisi aika helppo käyttää tällaista talousarviovarausta. Kielteistä tässä on se, että käytettäisiin sitten ainoastaan menoohjelmiin. Tässä tarvitaan riittävät määrät, että olisi tällaiset pakolliset liikkumavarat. Kiitoksia kovasti huomiostanne. Äh, Kiitoksia Rova Rubio. Täällä on tullut puheenvuoropyyntöjä. Obrist, äh, ensinnäkin esittelijä, jos haluatte, olkaa hyvä. Muuten sitten Rybik ja Fernandes. Selvä. Rybik, olkaa hyvä. Kiitos. On hienoa, että täällä puhutaan yksityiskohtaisesti siitä, mitä vaihtoehtoja on esillä. Ja uskon, että pitäisi aina lähteä liikkeelle Lissabonin sopimuksesta ja sen mukaan tämä 1,24 prosenttia tulku, joten avainkeskustelu se, että miten voidaan sitten uudelle kaudelle ja sitten täyttää se, mitä Lissabonin sopimus määrää, eli 1,24 prosenttia niin kuin aina. Ja me haluamme pitäytyä siinä, missä on päätetty. Se on ihan selvää mustavalkoisella. Ja sitten kun nähdään, että mitä ohjelmia, mitkä ovat meille tärkeitä, esimerkiksi minä va- olen vastuussa sitä käsittelee tätä kysymyksiä siitä, miten nyt jatketaan kehityspolitiikassa. Ja silloin kysymys kuuluu, että mikä hallitusten välinen toiminta on, että se voidaan viedä tähän tavallisen EU-budjettiin. Haluaisin tarkastella vaihtoehtoja, mitä tässä nyt on, mitä, mitkä hallitusväliset toimialat ja mitkä kansainväliset ohjelmat äh, voidaan MKR myötä ottaa mukaan, MRK myötä. Ja toinen kysymys, Brexit-neuvottelut tulevat johtamaan tulokseen ja tämän tässä mitään sanoa parlamentti lähtee sitä liikkeelle tännekin 100 miljardia euroa pitäisi Brexit-neuvottelujen myötä saada, koska muuten ei tulla täyttämään sopimuksia. Se olisi tai se on kova vaatimus meiltä, joka eroaa se, mitä tietää, että pitää vasta seurauksesta 100 miljardia. No, tietysti se voidaan sitten pikkuhiljaa osittain viedä MRK, jotta sitten tuo erokustannukset saadaan sitten sillä tavalla osittain katettua. ja kehitysrahastokysymykset, Brexit-kysymykset, no paljon monia muitakin aloja, jossa voidaan pohtia luovia ratkaisuja, miten MRK on. Vaatimusta täytyy myös FP9 halutaan tuplata talousarvio, ei vain sille, vaan tietysti maaseutuihin. Se tarvitaan lisää tutkimusta, tarvitaan lisää tutkimusinfrastruktuuria, joten tässä on uusia mahdollisuuksia käsitellä näitä joustokysymyksiä ja viedä ne keskiöön. Ja uskon, että meillä on tässä hyvät mahdollisuudet jatkossa näin ollen neuvoston kanssa työstää tulevaisuuden suuntaa. Tiedämme, että Macron Ranskassa tätä agendaa on ottanut paljon esille ja laittanut sopusille. Jos halutaan vahvaa Eurooppaa, niin no silloin ei tarvita tuota vanhaa perinteistä toimintatapaa, eli joka vuosi hieman leikataan olen, olen aika pelästynyt siitä, että EU nyt alle yhden prosentin BKT käyttää näihin tärkeimpiin tehtäviinsä. Jos nyt halutaan nuo tärkeät tehtävät täyttää jatkossa, niin sitten neuvostokin pitää olla valmis tiettyjä asioita, eh, jotka tuovat eurooppalaista lisäarvoa, jotta ne huomioon Euroopan parlamentissa lasketaan jatkuvasti montako miljardia menee hukkaan kansalaisille, jos me emme toimi yhteistyössä. Nyt on aika toimia yhteisesti yhteistyössä. Ja neuvostosta on myös siihen päätelmään, että no, jos nyt halutaan vahvaa Eurooppaa, niin tässä pitää toimia. Voidaan osoittaa ryhtyä tehokkuustoimiin ja pohtia tosiaankin periaatekysymyksiä, mutta tämä Cost of Non-Europe pitää myös huomioida. Sen takia Lissabonin sopimus on tässä tärkeä tausta-ajatus maaseutukysymyksissä, aluepolitiikassa ja tutkimuskysymyksissä. Se on avainvaatimus. Ja alle 100 miljardia se ei käy, se on selvä lausunto. Ja neuvottelussa ja Barnien kanssa tämä tehdä selväksi, että parlamentti ei tule hyväksymään summaa, joka on alle 100 miljardia. Kiitos, edustaja Fernandes. Kiitos, puheenjohtaja. Haluan kiittää tekstiä, ja äh, tekstin laatia esitystä ja tehtyä tutkimustyötä tästä tärkeästä työstä joustosta. Neuvottelijathan taistelivat tästä tiukasti ja pitivät Oli äärimmäisen tärkeää neuvostolle ja komissiolle ää, ottaa mittaa tästä työstä, joka on tehty esimerkiksi pakolaiskysymyksestä. Ja se oli aika huikeaa nähdä, kuinka vaikeaa se oli jos nyt puhutaan tästä... Tuskin ei pas désirable. Euh, tästä toivottavasta skenaariosta, niin toivottavasti tässä puhutaan EUn sisäisestä solidaarisuudesta, eikä sitä vastaan lähdetä toimimaan, koska joku politiikka, mikä on toiminut hyvin tähän asti, se on kohesiopolitiikka, ja yhteinen maatalouspolitiikka. Jos niitä halutaan lähteä vähentämään, niiden arvoa, ei se ole vaikeaa. Kaikkea voi ruveta vähentämään ja heikentämään. Se ei ole kuitenkaan minun näkemykseni asiasta tai mielestäni mikään hyvä lähestymistapa. Aika usein hyökätään kohesiopolitiikkaa vastaan, kun taas totuus piilee siinä, että kun me puhumme MR, MRKsta, joka alkaa vasta tänä vuonna, vuonna 2014, 15, 16, meitä häiritsi aikalainen edellinen kehys. Ja alettiin, aletaan tot, alet toteuttaa vasta tätä vasta 2021, 2023. Ja jos nyt katsomme esimerkiksi vuotta 2017 asti vuoteen 2013, niin silloin meillä on kyllä erinomainen toteuttamisaikataulu ja suunnitelma edessämme. Eli mistä meidän pitää nyt lähteä liikkeelle, eli maksimi on 1,23 eikä 1,24, kun puhutaan maksusta. Jos se on 1,23 maksimia, kun puhuttiin omista varoista maksuissa, minä ajattelin 1,27 sitoumuksissa – Jos tämä on oikea hyvä lähestymistapa, niin silloin voisimme ajatella, mikä summa meillä pitäisi olla budjetissa. On asioita, jotka ovat itsestään selviä, mutta, mutta pitää myös tietää, mihin asti voidaan mennä. Kestoa, aikaa voidaan lyhentää, voidaan laittaa vaikka yksi vuosi. Ei sitä kuitenkaan voida tehdä, koska monivuotinen rahoituskehys Artikla 312 Lissabonin sopimuksessa sanoo, että minimikesto on viisi vuotta. Mutta jos me haluamme maksimaalista joustoa, niin silloin se voisi olla vuosi. Koska jopa viidessä vuodessa tapahtuu asioita, joita ei voida ennakoida kahden tai kolmen vuoden 203 vuotta etupäteen. Nämä ovat niitä odottamattomia tapahtumia tai menoja. Me on myös helppo sanoa, että lähdetään vähentämään otsakkeiden määrää. Yksi otsake. Ja laitetaan kaikki sen alle. Silloinhan on maksimijoustoa meillä. Öö, silloin me poistamme paljon tärkeää, jos tämä ennakoitavuus on mahdollista edunsaajille ja alueille, niin myös senkin takia kansalliset budjetit erityisesti ja budjetit ohjelmille ovat varsin tärkeitä. Yksi asia on erittäin miellyttämä. Voidaan, voidaan vaihtaa nimiä. Marginaalia voidaan ennakoida. Enää pidä aina ajatella välttämättä seuraava vuotta. Olisi ehkä hyvä, jos meillä olisi riittävää joustoa odottamattomille menoille, tapahtumille, eikä aina lähetä, me voisimme lähteä siitä periaatteesta, että odottamaton rahoitetaan uudella tuoreella rahalla. Muutoin me me leikkaamaan muista prioriteeteista odottamattomien menojen takia. Hyvä ajatus, joka voidaan hyväksyä. Toinen kysymys. Rahoitusvälineistä neuvostolle maksut ovat, maksut ovat budjetissa mutta komissiolle erityisinstrumentit, erityisvälineet komissiolle ja parlamentille ovat budjetin ulkopuolisia. Sen takia niitä kutsutaan erityisinstrumenteiksi. Se kaikkihan tietävät, että, että jos meillä on nämä sitoumukset budjetin ulkopuolisina, tarkoittaa sitä, että maksutkin ovat budjetin ulkopuolisia. Totta kai neuvostolle tämä on miellyttävä asia, koska siellä aina halutaan leikata ja vähentää. Ovat onnellisia voidessaan sanoa, että no niin budjetista voidaan ottaa, vaikkakin minä ajattelen, että kuitenkin ovat vakuuttuneita budjetin ulkopuolisuudesta. Joustosta yksi tärkeä asia. En tiedä, onko se hyvä ratkaisu, jos sanotaan, että tarvitsemme marginaalia, jätetään suuret marginaalit joustolle jos näin tehdään, neuvosto pyrkii ehkä aina ja myös muutkin sanomaan, että eipäs kajota tähän marginaaliin, jotta sitä voidaan käyttää jouston hyväksi. <clears throat> Hyvä periaate on aina toiminut. Kokonaisvaltainen marginaali sitoumuksille ja meidän pitää rajoituksetta voida hyödy, hyötyä tästä. Meillä pitäisi olla toisenlainen periaate. Jokainen euro, joka on ennakoitu budjettiin, pitää, sen pitää myös pysyä budjetissa, sitoumuksissa ja maksuissa. Pitää myös suhtautua vakavasti siihen, kun puhutaan maksuista. Meillä pitää olla summa, joka on ehkä monta miljardia alhaisempi kuin sitoumukset. Se tarkoittaa sitä, että meillä on jokin taho, neuvosto, joka aina toivoo, että ei toteuteta, ei käytetä näitä varoja. Neuvosto on erittäin iloinen silloin, kun ei toteuteta mitään. Ja että tämä, että, eli silloin pitäisi toteuttaa budjettia, että jokainen budjetissa mainittu euro tulee käyttää sitoumuksissa ja maksuissa. Kiitos. Kiitos edustaja Kölmel sitten. Kiitos puheenjohtaja. Kuuntelin tätä äskeistä esitystä innolla. Täytyy myöntää, että asiat hieman minun nyt ärsyttävät, sillä jos nyt herra Rybik, teitä sopii puhutella, sanotte, että no, britti mitä maksaa 100 miljardia euroa, kun he poistuvat EUsta. No, kuukausi ei ole kysynyt, että voiko joku minä nyt näyttää tuon laskentatavan. Ilmeisesti tunnette tavan, jota minä en tunne. Voi olla, että kyse on minusta, tai sitten 100 miljardia euroa mainitsitte, koska tuo luku on niin kiva ja pyöreä. Voi olla, että no, ehkä pitäisi nyt laskea jotakin vakavasti ottaen. Olisin millä nähtänyt laskentatavan ja logiikan, miten näihin lukuihin nyt on päästy tai päästään. Sillä jos tosiasiassa 100 miljardia euroa on avoinna tuota laskua, niin sitten minäpä mietin seuraavaa ja kysyn. Britit maksavat, jos nyt pyöristetään 10 prosenttia budjetistamme, no niin, 90 prosenttia tuo loput, sen maksavat muut. Jos britit nyt sitten eroavat, vuoden kuluttua, on 100 miljardia euroa. Velkaa taas sitä, että muilla on 900 miljardia euroa implikoitua velkaa. Missä ne sitten ovat? Missä ne luuraavat? Kuka tätä on pohtinut? Siinä minusta pitäisi nyt käydä vakavasti otettavaa keskustelua ja laskentatapaa käyttää. Ja sitten jo tietysti, siihen kaikki panostamme, että vaatii sen summan, joka brittien pitää maksaa. No tässä myös käytetään käsitteitä, joihin reagoin myös hieman ikään kuin allergisesti, kun sanotaan, että tarvitaan lisää rahaa. Sitten mitä se kuulostaa, no kaikki mikä on kallista on myös hyvää. Ei usein myötä tule paremmaksi, että käyttää enemmän rahaa, vaan meidän tulee viimeinkin nyt saada talousarvio, joka on kohdeorientoitunut, tavoiteorientoitunut. Sellaista voidaan nyt MRK saada selväksi sana selvät tavoitteet, määriteltyjä hyvät tavoitteet ovat vain sellaisia hyviä tavoitteita, kun ne ovat mitattavissa – Eli ei nyt sovita jostakin, jossa sitten voidaan kuvailla se hienosti jälkikäteen tai jopa ennakkoon jo. Sanotaan, että no, tämä voi aina kuvailla näin, että, on, että tavoite on saavutettu, oli tietenkin vain. No nyt tarvitaan selvät faktat tiskiin. Ja siinä mietin, että miksi juuri maatalous- ja kosiopolitiikka ovat tässä mielessä, että jälkeen maatalous jaetaan rahaa, se on sinne tärkeä ja kosiopolitiikassa on varmasti erittäin hyviä toimenpiteitä, mutta on myös sellaisia, jotka vuosikymmenten ajan jo eivät pääse tavoitteeseen. Siinä pitää pohtia, jos nyt vuosikymmenten ajan ei päästä tavoitteeseen, niin onko se tehty kaikki oikein? No epäilen. Senpä takia nyt kun työstetään MRK, niin, ja, niin pitäisi puuttua näihin heikkoihin kohtiin. Danke, Herr Böge. Kiitos, edustaja Böge. Ja, vielen Dank. Kiitos. Niin kaikki vaikuttaa aina niin yksinkertaisilta, niin Brexitin osalta se on melko yksinkertaista. Sen voi tiivistää yhteen sivuun, mitä siinä pitää vaatia, ainakin mitä tulee tähän tavalliseen talousarvioon ja monivuotiseen rahoituskehykseen vuoteen 2020 mennessä ja 2023, mitä tulee ja sitoumuksiin. Rubi on oikeassa. Viittasin, että UK on nettomaksaja. Siinä on kuitenkin tapahtunut tailahtelua, se johtuu myös budjetista osittain. Sitten on vielä alennusten alennukset, joka on toinen aihe, mutta sitten jos on 10 tai 11 miljardia euroa, se on se osuus, joka tässä on, ja tapa nyt nykyinen rahoituskehys. Ja nuo suuret pilarit ja osuudet, kohesiorahasto, rakennerahasto, sosiaalirahasto, maaseudukehitys ja muut noin 700 miljardia euroa. Niiden arvo joten 100 miljardia per vuosi keskimäärin. No ihan yksinkertainen laskutapa, miinus 10 miljardia, missä ongelma piilee. No, Brexitin myötä talousarviomme ei hajoa, eikä se nyt pohti, että mitä prioriteetteja talousarviossa pitäisi jatkossa olla. Se ei tule olemaan ongelma on tarpeeksi laskelmia, jotka vuosittain osoittavat nämä luvut. Ja suhteessa budjettiin päästään laskuntatavan mukaan 60-100 miljardin euron. Sitten pitää puhua myös eläkkeistä. Ja sitten tässä keskustelussa yhtä asiaa tapahtuisi, jos ajatellaan UKta. Tässä ei ole kyse mistään inhimillisestä humanitaarisesta eleestä, vaan nämä ovat ihan velvoitteita. Ja kansainvälisestä sopimuksesta on kyse. Kyse Viinisopimuksesta, että tulee kansainvälisen sopimusoikeuteen. Lukikaa artikla 71b läpi kerran. Siinä lukee ihan tarkkaan, niin jokainen, joka siitä sopimuksen, niin joutuu sitä noudattamaan. Se lukee myös, että jos se eroaa järjestöstä, niin on sitoutunut täyttämään sen, mistä on yhteisesti sovittu. Se pitää, velvoitteet pitää maksaa takaisin. No meillä päin. Tässä käytetään tällaista peltoon liittyvää vertauskuvaa, jota voitaisiin nyt verrata kansainvälisiin sopimuksiin. Jos ei sopimuksia noudata maaseudulla, niin ei, niin pitäisi myöskään kansainvälisesti sitten – mukaan noudattaa. Sitten toinen ala, joka on hieman sumuisempi ja utuisempi, eli kansainväliset yhteisyritykset. Itä esimerkiksi, jossa on eri rahoituslähteitä, jossa on myös kansainväliset velvoitteet, miten sitten suhtaudutaan yhteisyrityksiin, joint ventureseihin, Galileo, miten on sen laita, miten arvotamme kysymys siitä, että EU on itse oikeushenkilö siitä tulee seuraamuksia. suhteen, että mikä on kenenkin omaisuutta. Ja, ja tässä on kysymys, että haluatko britit jatkossa osallistua tällaisiin hankkeisiin vai haluatko e-, sitä pois, koska esimerkiksi satelli, jotkut satelliit, jotka olemme laukaisseet taivaalle, eivät toimi. Ja sitten kysymys kuuluu pian, että joko halutaan osallistettuun hankkeisiin sitten, vai Norjan malli toimii, ja mikä muu ei toimi. Ja Norja on maksabudjetti noin 900 miljoonaa joka vuosi, tukee 15 heikointa kohesiomaata ja osallistuu 2013 tutkimus-, innovointi- Erasmus-hankkeeseen ja maksaa siitä sitten suhteellisen osuuden. Eli just nyt kuningaskunta, sillä on tässä mahdollisuus tutkimuksessa jatkossakin osoita siihen, että kymmenet parhaat yliopistot, kymmenet parhaat yliopistoa, jotka, muu, jotka saavat ää, äh, hankkeita, tai siis varoja, niin kommunistan brittiyliopisto joko osallistutaan tai sitten ei. Tässä pitää nyt erotella, mikä on tuo tavallinen talousarviomenettely kolme ja toisaalta, mitä sen ympäristön tapahtuu, mitä lisomuksia tarvitaan. Toinen osuus on monimutkaisempaa laskea ja se liittyy myös tuohon tulevaan yhteistyön muotoon. Tuo kysymys, ensimmäinen osuus on melko yksinkertaisesti laskettava ja selkeä. Sen vuoksi MRK ei myöskään kovan Brexitin tapauksessa tule luhistumaan, vaikka sitä tietenkään toivoisi ajatellaan tulevia suhteita. Pari asiaa vielä lyhyesti. Ja auch in der ersten analyse. Rova Rubio. No tästä jo keskusteltiin. Mikä olisi toivottava skenaario, suuret reformit, kohesio ja maatalouspolitiikassa? Kyllä ja ei. Jos nyt ajatellaan näitä konflikteja, EU-metropolien ja ympärillä olevien alueiden välillä, joiden rakenteet ovat heikompia. No, tästä voisi ottakaa nämä suuret blokit sellaisenaan. Esimerkiksi Saksassa osavaltiot, miten ne saisivat investointeja, jos tuet EUsta vähenevät. No tässä vain konfliktit sitten lisääntyisivät ja investointien kestävyys ei toteudu työllisyyden osalta. Tässä on kyse pikemminkin siitä, että missä meillä on jo tässä kylmällä on oikeassa, missä voidaan toimia tehokkaammin, missä nämä jäsenvaltioiden heikot voidaan ratkaista ja miten saada tehokkaampia hankkeita, jotka ovat räätälöitympiä jäsenvaltioille itselleen ja miten voidaan vastata heidän haasteisiinsa ja tarpeisiinsa, jotta nämä ja jotta nämä maakohtaiset suositukset saadaan linkitettyä niihin myös mukaan. Mutta selvää myös, että tässä yhteydessä ei voida puhua talousarvion kaksi tai kolme kertaa, kuten Paul sanoi. No, meillä on kaksi ylärajaa, rahoituskehyksen yläraja ja sitten omien varojen yläraja. Ja se tulee olemaan myös lähtövuosissa, mutta kuitenkin tuo joustovara siinä välissä. No sitä puhutaan, no sitä puhutaan enää sitä käytetään osittain, jos neuvosto ei enää tiedä, miten pitäisi jatkaa. No sitten otetaan on osa rahoituksesta, esimerkiksi FSMstä tuosta marginaalista että parmit jo mukana. Siinä on rikottu budjettioikeuksia. Me olemme sen kuitenkin oikeassa käteen. No, meillä on takuut sitä EIPssä ja sitten myös esimerkiksi Payment Facilityssä. No ei euromaat ovat tuossa marginaalissa mukana 50-60 miljardia Kolme ei-euromaata on siinä ollut mukana. Ja jokainen meistä tietää, että kun tietyt haasteet, jos halutaan vakauttaa naapurustoa tai jos se liittyy puolustuspolitiikkaan tai muuta, sitä pitää rahoittaa, niin sitä ei voida tehdä nykyisen MRK myötä, vaan se valtion pitäisi selittää, että miksi tämä turvallisuuskysymys on varnettu. Ja puheenjohtaja, tähän liittyy myös toinenkin asia, jos halutaan nostaa se tässä EU-tasolla tässä mielessä, niin aikaisemmin tätä on yritettykin, mutta ikinä ei ole päästy siihen, että jäsenvaltiot ovat sopineet oikeasta tiestä ja siinä yhteydessä, kun on saatu eurooppalaisia virastoja ja hankkeita, kun niistä on päätetty, niin samaan aikaan kansalliset rakenteet, niitä pitäisi tarkastella katsoa, että mitä toimia on tarpeen. Tässä on paljon säästö potentiaalia, mutta aina kun puhutaan yksinkertaistamisesta, niin kansalliset byrokraatit eh, tässä pettävät meidät sitten. Jousto. No tässä lähes tulkoon epäonnistuttiin missä mutta kuitenkin saatiin sen läpi ja 2016 siirrot pelastivat meidät ilman toimenpiteitä jotka saatiin ihan lopussa päätettyä, niin sitä budjetti olisi jo ennen tarkistusta täysin luhistunut. Ja tämä tekisi myös sellaista, että pitäisi myös työstää, että näitä eri vaihtoehtoja pohditaan, että miten joustavuutaisiin lisätä sitä katsoisi tarkkaan, jotta voimme ennakoida paremmin näitä ennaltaarvattomia tapahtumia, ettei sitten pitkissä menettelyissä toimita ja viestitään No nyt, nyt tarkistus oli jotenkin todellinen tarkistus, aikaisemmin ei ole käynyt. Nyt sitten askel askeleita pyrittiin taas palauttamaan sen, mitä budjettioikeuden mukaan meille kuuluu budjetti, eh, Lissabonin sopimuksen mukaankin osittain ja mitä on menetetty. Kiitos. Finank, ähm. Kiitos. Näin ollen. Puhelista on käyty loppuun. Johtaja Lenner. No, ei me nyt odota, että puhuitte, tasa, eh, puhutte siitä, miten voin tasata tilit Brittien kanssa, vaikkakin tilanne on kiireinen. En nyt teitä halua jarrutella, mutta sinnekin voitte puhua tästä iltapäivän aiheesta, eli joustosta ja kommentoida Rubion esitystä, jos haluatte. Um, vielen Dank, äh, Herr Vorsitzender, ähm, ladies and gentlemen. In... Hyvät naiset ja herrat, todellakaan en voi kommentoida ollenkaan keskustelua Britannian lasketuista velvoitteista. No joustosta puheen ollen sen sijaan. Minun vaikutelmani on monien keskustelun pohjalta, että on aika epätavallinen sopu syntynyt toimielinten kesken siitä, että tämä erittäin tärkeä säilyttäjä vielä entisestä vahvistaakin. Minä vahvistaisin sen, mitä Rova Rubio on tuonut esille ja moni teistäkin, että pitkälle on päästy. Varsinkin lisäjoustoissa. Ollaan nyt ihan rehellisiä. Euroopan parlamenttihan ne sai aikaan viime neuvottelukierroksella ja ne ovat erittäin arvokkaita, jos ajatellaan sitoumusten liikkumavaraa, kuten myös sitomusten liikkumavaraa ja ennakoimattomia menoja varten olevan liikkumavaraa. Missä olisimme ilman näitä innovaatioita täytäntöönpanossa tänä päivänä, kun aina noudatetaan kuitenkin sitä järkeilyä, että jos ei saada ihan sitä MRK, tai jonka haluaisimme, niin ainakin halutaan MRK käyttää viimeiseen pisaraan asti, sen mikä meillä on maksussa ja sitomuksissa nämä välineet ovatkin näiltä osin hyödyllisiä. On hyvä kyllä miettiä joitakin lisäyksiäkin vielä sen päälle. Jos ajatellaan erityisvälineitä, niin totta kai maksussakin täytyy mennä yli enimmäismäärän ja komissiolla on ihan selvä erotus tätä varten. Se on oikeastaan ainoa järkevä lähestystapa tässä. Liikkumavaroista sitten kysyisin sitä Rubiolta, että – muiltakin, että tehtäisiin ero liikkumavaraa MRK ja sitten liikkumavara vuotuisessa talousarviossa. MRKn liikkumavarat ovat hyvin arvokkaita, koska uusien välineiden myötä ne tavallaan luovat uudelleen vuotuisen talousarviomenettelyn. Vuotuisessa talousarviomenettelyssä ollaan aika pienellä liekillä, koska meillä on tiukasti ohjelmoitu talousarvio liikkumavarojen myötä. Joka vuosi talousarvioviranomaisilla on jotain, mitä työstää. Mutta nämä ovat siis liikkumavarat MRKssa, vuotuisessa talousarviossa. No, rahat pitäisi käyttää. Kaikki, mikä on käytettävissä, pitäisi käyttää. No ehkä jotain joust liikkumavara voidaan jättää seuraaville vuosille. Mutta sitten korjaavissa lisätalousarvissa niitä on kauhean vaikea saada käyttöön. MRK on liikkumavarat ovat niin arvokkaita vuotuisessa talousarviossa ehkä vähän hukkaan menneitä menomahdollisuuksia. Kiinnittäisin myös teidän huomiotanne siihen, mikä merkitys on parlamentilla ja neuvostolla kahtena lainsäätäjänä teillähän on mahdollisuus määritellä jousto esimerkiksi eri ohjelmissa lainsäädäntövaiheessa. Kun ohjelmat hyväksyttiin viime kerralla, niin joissakin tapauksissa siellä on määrätty, miten varoja käytetään sataprosenttisesti. Naapuruusohjelmassa esimerkiksi Rahat on osoitettu mahdollisille edunsaajan maille jo sataprosenttisesti. No se ei kauheasti kyllä auta, kun ajatellaan, että painopisteetkin muuttuvat aikaa myöden, poliittinen tilannekin saattaa muuttua. Komissio kyllä yrittää nyt vakuuttaa lainsäätäjät, että ensi kerralla jätettäisiin vähän liikkumavaraa myös ohjelmiin – niin, että voidaan ennakoimattomiin tilanteisiin reagoida täytäntöön pantaessa niitä. Ehkä voisi vielä palata ennakoimattomiin menoihin varattuihin liikkumavaraan. Rouva Ruuvio esittää nimittäin, ei sitä pitäisi myöhemmin sitten korvata vastaavilla leikkauksilla. Todellakin tällainen mahdollisuus oli 2007-2009 kaudella. Sekin oli erittäin arvokas. Se oli parlamentin ansio toimielintyöllisessä sopimuksessa. Kerran sitä käytettiin, kun Galileota tarkistettiin 2007. Se oli ainoa koskaan määrännöstä hyväksytty tarkistusneuvostossa. Yksi oli vastaan. Mutta pelkäänpä pahoin kun meillä nyt on ollut Lissabonin sopimus voimassa ja oikeudellisia keskusteluja käyty Lissabonin sopimuksen tulkinnasta, niin meidän päätelmämme on, ettei tällaista mahdollisuutta enää ole. Lissabonin sopimus kun määrää, että MRK on hyväksytty yksimielisesti. Kaikki lainoppineet sanovat, että myös tarkistus on hyväksyttävä yksimielisesti. Pelkäänpä pahoin, että ei tästä enää taaksepäin voida mennä Lissabonin sopimuksen edeltävän aikaan, noin oikeudellisesti puhuen. Lopuksi vielä yksi pikku huomio liittyen Rova Rubion tekstiin. Siellä on viittaus komissioon, joka mukaan haluaa 5 plus 5 vaihtoehdon kestoon. Kai taitaa olla väärin ymmärrys. Komissio on ottanut kantaa vielä ollenkaan kestoon. Me mietimme yhtä lailla kaikkia vaihtoehtoja. Kiitos, pääjohtaja Lehner. Tohtor Rubio, niin aikaisemmin. En puhunut äh, mistä instituutti, millä instituutti puolet Nordrop, Jacques Delors-instituutti. Tämän oli mainita. Voitte nyt äh, mielelläni kommentoida kollegoiden kysymyksiä ja kommentteja. Ja sitten Jan Ulbrist voi vielä esittää loppupuheenvuoro, jos hän haluaa. Ähm, Ensin Rova Rubio, sitten te. Thank you very much. There, there... Kiitos. Paljon kysymyksiä tuli. Osa niistä ei liity joustoon. Osa, moni niistä liittyy Brexitiin. No, en nyt haluaisi puhua Brexitin vaikutuksesta EU-budjettiin, mutta pari asiaa, jotka liittyvät asiakirjaan, niin, niin se, että pitää leikata YMP ja kohesiobudjettia, on kuten on sanottu, tuo kuilu, jonka Brexit jättää, tulemaan merkittävä, ainakin 10 miljardia arvoin mukaan, niin sitä verrataan nyt EU-budjetin kokoon, niin se on aika paljon. Muistan, että laadimme Jörg Haasin kanssa ajan tekstin, jossa oli hieno grafiikka, jossa vertailimme tuota kuilua eri nykyohjelmiin ja se oli yli odotti 20 budjetti. Se vastasi 20 prosenttia kohesiopolitiikasta, se vastasi 20 prosenttia YMPstä. No, jos se nyt näkee sen, mitä merkittävä kuilu on, niin on hankala kuvitella, että jos nyt näkee tuon kuilun merkittävyyden ja niin ottaa huomioon sen, että voi olla mahdollista, ettei sitä voida sopeuttaa vain lisämällä resursseja, mikä on mahdollisuus tietysti, en, ei nyt olla lähellä, mutta se voisi olla myös vaihtoehto. Tiedämme, että se on tietysti hankalaa. Kuvitelkaapa tämä erityisesti, jos ei ole aikaa panna tätä uusia omia varoja, koska se, että mukana tuohon kuiluun lyhyemmällä maksuja tulee vahvasti ja tämän kustannukset yleisövaltioille, joten jos otetaan kaikki nämä asiat huomioon, niin vaikuttaa hankalalta minusta olla laskemalla näitä kahta budjettikohtaa, jotka ovat kohesio ja YMP niiden budjettivaroja. Siis tämä on hankala kuvitella, että pidettäisiin nämä kaksi osastoa ennallaan. Tarkoittaa siitä, että pitää leikata myös muita osa-alueita, joten joko leikataan kaikilla osa-alueilla jossakin jollakin tapaa, eli enemmän tiettyjä osalta kuin muita. Jos uskotaan, että pitää tehdä siirtoja prioriteettialueiden välillä, mutta tapauksessa tässäkin tilanteessa vaihtoehdossa eli välttämättä selvä nämä kaksi osa alueita ovat tärkeitä, mikä on poliittinen päätös, teidän tulee se tehdä budjettivallan käyttäjinä neuvoston kanssa. Minusta on hankala ajatella, että koko sama kuin aikaisemmin, niin minä asiat näen. En nyt puhu Brexit-laskusta. Tämä keskustelu ja neuvottelut jatkuvat. Sanoisin vain, että tietysti EUlle on tärkeää, että Brexit-lasku ei pahenna tilannetta seuraavalle MRKlle erityisesti rallit jotka ovat jäljellä nyky MRK ottaa huomioon, sillä muuten pitää laittaa lisämaksumäärärahoja seuraavaan MRK, joka luo lisää ongelmia taas seuraavalle MRKlle. Ja kolmanneksi, kun puhutaan MRKn koosta, seuraava MRK, seuraava MRKn koosta on totta, että kuullaan paljon ennen kuin sitä, että nostettaisiin MRKn suhteesta koko ajan, mikä olisi hyvä. Halusin vain muistuttaa, että tehtiin mitä tahansa Brexit-kulun kanssa, niin kuitenkin suhteessa nousu, kun brittit poistuvat, niin koska brittitalous on suhteessa suurempi kuin mitä UK nettomaksut ovat budjettiin, niin kävi miten vain vaikka. No, tuo kuilu kyllä saadaan katettua pitämällä sama taso kuin menoja ja suhteellisissa määrin budjetti kasvaa on mahdotonta pitää budjettiivisessa prosessissa EU-talous tulemaan heikompi jollakin tapaa köyhempi. Tämä pitää ottaa huomioon. Tietysti pitää nostaa tätä suhteellisemmin, mutta se ei tarkoita sitä, että reaali mielessä, että no kulutus nousee, jos pidetään, sama, pidetään samalla menotasolla ilman UKta. Meillä on suurempi budjetti suhteellisissa, suhteellisissa määrin. Sitten jousto. se pohdinta, kun ajatellaan joustoa, niin minusta no se, mitä pitää pohtia tai mitä parlamentin pitää pohtia, on, että on kaksi tapaa käsitellä tätä kysymystä. Ne ovat toisiaan täydentäviä, eivät poissulkevia. Voidaan laskea jouston tarvetta, voidaan lisätä jouston välinettä tai joustosäännöksiä, tarvita lisää joustoa. Mutta työstä tehdä, jos halutaan vähentää jouston tarvetta. Voidaan hyväksyä tai olla hyväksymättä, voidaan päättää, että halutaan mennä tuo tieto tai ei Tämä liittyy myös Macon kestoon, mutta voidaan myös synkronisoida toimintaa. Tämä on tärkeää MRKta poliittisten mandaattien kanssa komissiossa ja parlamentissa, kuten sanoin. Jos katsoo tuota globaalia loikkimavaraa, se on lähes käytetty vain sopeudutaan uusiin poliittisiin prioriteetteihin uudella komissiolla. Tämä siksi, että komissio ryhtyy toimiin vuosi uuden MRKn jälkeen – joten komissio pitää antaa kapasiteetti, laittaa MRK on omat budjettiprioriteettinsa tietysti, sama pätee neuvostoon ja parlamenttiin. Tämä on erittäin suuri joustotarpeen lähde, jos jatkossakin on MRK, niin testää synkronisoida poliittisten mandaattien kanssa Euroopan parlamentilta ja komissiolta, niin aina tarvitaan joustoa, joustoa tavalla sopeutua budjettiprioriteettiin, jota uudella mandaateilla on. Se on jo yksi asia, mikä pitää muistaa. Sitten jouston lisääminen. No ei ole tapaa tehdä siitä, joko on lisää liikkumavaraa, käytetään paremmin niitä, tästä luodaan asioita. MRK ulkopuolella kuten nuo erityisvälineet, joten no katsotaan. Petterin esityksen jälkeen tämä riippuu myös Erbarnin kantasta tai riippuu MRK yhtenäisyydestä ja halusta. Pitää laittaa enemmän asioita budjetin ulkopuolelle. Mutta ja kolmas tapa samaa mieltä kuin Stefan tässä omassa tapaan luoda lisää sisärakenteista joustoa. Ja tässä mielessä olen samaa mieltä. Paljon potentiaalia on, jota ei ole käytetty ja tutkittu. Tämä samaa mieltä tästä esimerkiksi, joka liittyy maahanmuuttorahastoihin. Kun nähdään, miten tämä toimii, tämä rahasto tällä hetkellä, että se on lähes etukäteen alkoitu ja hyvin tiukkaan sovittunut. Sen, no, että me nähty, mitä vaikutuksia josta tarpeella on ollut maahanmuuttokriisin pyörteissä. Tässä on kiistanasta, että on tämä ohjelma, joka on liian tiukka, jotta voidaan vastata asioita on nähty kentällä. Tarpeita on hankala suunnitella etukäteen. Siinäpä taisi kaikki olla minuutta. That's all for me. Siinä kaikki. Kiitos, tohtori Rubio. Nyt sitten Jan Ubrist. Uh, not to ettei pitkitetä tätä. Ihan muutama lyhyt kommentti, kun saimme alustuksenne ennen kuin kollegat edes puhuivat. Oli ihan mielenkiintoista, mitä lopussa totesi, että halua ruveta analysoimaan Brexittiä, koska ei ole kyse joustosta, mutta esitätte kohesion ja ympin leikkaamista, joka ei se ole joustoa. Kyse on vain politiikan suunnan muuttamisesta, rakenteen muuttamisesta. Ei ole kyse joustosta, vaan poliittisesta ehdotuksesta muuttaa politiikkaa. Tekstissä on myös siirtymäkauden MRK ihan kiintoisaa, kun keskustelua käydään siitä, mitä edessä on. Niin ikään on tärkeää ja ihan mielenkiintoista, kun te esitätte, että muutetaan yhtä välinettä, joka perustuu siihen, että pannaan sivun, vaikka ei panna sivuun. Onko se sitten kokonaan toinen väline? Jos ei sivu mitä panna, niin ei se ole mikään uusi väline. Eli varauksia vain. Sitten tämä viimeinen tekijä, vahvistetaan erityisvälineitä Merkon ulkopuolella. Onpa kiinnostava kuulla seuraavaa puhujaa, kun te haluatte vahvistaa tätä, eli niin tämä on mielenkiintoista. Olen samaa mieltä, että tämä on erittäin tärkeää, että kun me keskustelemme, niin me olemme taistelleet alusta lukien sen puolesta, että saadaan niin kuin enemmän joustoa MRK moneksi vuodeksi – komissiokin tämä mainitsi. Haluamme enemmän joustoa, mutta minkälaista joustoa sitten haluamme? Haluamme kyllä joustoa, joka on ollut työn alla jo pitkään. Valmistelemme MRKta painopisteitä. Ei MRK pelkästään rahaan liity, vaan myös politiikkaan. Keskustelemme politiikasta, haluamme joustoa seitsemälle vuodelle – niin, että voidaan siirrellä painopisteitä, eikä tällä kertaa voitu ennakoida, että kun MRK oli hyväksytty, komissio esittää ihan eri ohjelmia, jotka tulevat myös joustoon mukaan, vaikkei niitä ole huomioitu uusia elementtejä ajatellen, vaan nyt tiedossa olevia elementtejä varten. Jos tulee jotain uusia ehdotuksia, sitten uusia ehdotuksia tarvitaan uutta rahaa, Muuta rahaa viedään joustosta muihin asioihin. Sen toteutti selkeästi asiakirjassakin. Siksipä kun me keskustelemme joustosta, ja se tuli selväksi puheenvuoroista, että NRK pitäisi heijastella poliittisia päätöksiä eri politiikan aloilla. Mutta kun sitten päätetään siellä, niin tarjotaan vähän liikkumavaraa myös muutosten muuttuessa tehdä muutoksia lyhyessäkin ajassa. Tarvitsemme eräänlaista joustoa tai enemmän joustoa. Haluammeko joustoa monivuotisesti vai vuotuisen talousarvioon? Vuotuisessa talousarviossa haluaisimme käyttää kaiken rahan. Ei ole kiinnostuneita siihen, että on liikkumavaraa lopussa enemmän. Josep sanoi, että neuvosto olisi iloinen, jos ei käytettäisikään. Tämä on vähän niin kuin filosofia. Emme ole kiinnostuneita olemaan käyttämättä. Haluamme käyttää mahdollisimman paljon, mutta sitten joustua, jotta voidaan korjata tilannetta, eikä käytetä liikkumavaraa kokonaan uusiin ajatuksiin. Haluan välttää sen tilanteen, että päätetään MRKsta ja vuosi myöhemmin joku tulee ja sanoo, että nyt tässä onkin ihan joku toinen ajatus, haluan oman osuuteni. Tämä on erittäin tärkeää. Tätäkin kuvailitte asiakirjassanne. Eli ihan yhteenvetona, ette välttäneet tilannetta menemästä MRK sellaisenaan. Emmekään päättäneet Brexitistä, mutta ei näitä voi erilläänkään pitää, siis joustua muista tekijöistä. Se on kokonaisuus. Kaikki kytkeytyy kaikkeen. Ja siksi teidän ajatuksenne oli, että meidän pitäisi ehdottomasti ainakin hyödyntää täysimittaisesti jousto, tehdä siitä mahdollisimman yksinkertainen ja läpinäkyvä. Entäpä, että vahvistetaan MRK ulkopuolella erityisvälineitä, myös ajatellen yhtenäisyyttä, josta kuullaan nyt seuraavaksi. Kumpaan suuntaan? Ja, Kiitos. No ei nyt tarvitse mitään alkujuontoja tässä enää vetää samasta aiheesta. Niin budjetin yhtenäisyys MRKssa tohtori Peter Becker ja Richard Krogerista yksiköstä sitten heti sen jälkeen. Tohtori Becker siis, tiede- ja politiikkasäätiö. Yes, thank you very much for the... Kiitos kutsusta. On ilo ja kunnia olla täällä. Pahoittelen pahoittelut, olen vilustunut joten toivottavasti te ja tulkit ymmärtävät ja kuulevat minut. Minä aloitan yleisistä kommenteista. Ja tämä on yleinen alustus MRK-neuvotteluista ja sitten mitä voidaan oppia aikaisemmista neuvotteluista. Ja sitten puhun näistä erityisaiheista EU-budjetin yhtenäisyys näistä uusista erillisistä budjeteista, euroalueen budjetista. Te, tämä on ehkä hieman epäselvä tuossa näytöllä, mutta teillä pitäisi tämä paperiversio myös järjestelmä, nyt muassa on MRK, budjettijärjestelmä EU:ssa on nyt ollut 30 vuotta voimassa ja tässä näette tämän historiikin. Tämä on hyvin vahva status quo-pohja, usein hyvin selvästi tässä kansalliset ovat rajanneet, että fokus on pääasiassa just periaatteessa, eli tästä sopimuksesta maksuvastineista ja asteittain tätä on tietysti uudistettu, mikä on ihan luonnollista. Joten jos katsotaan ja kokemuksia näette tässä dialla, aikaisemmat neuvottelut, niistä voidaan oppia jotakin. Ehkäpä tässä diassa näette noita aikaisempia paketteja 80-luvun lopulta lähtien ja 90-luvun alussa on 1 ja 2, sitten tämä nykypäivä ja Tästä voi sitä kolme havaintoa, ensinnäkin kesto ja pituus näissä neuvotteluprosesseissa, jotta sopuun on päästy jäsenvaltioiden välillä ja että on saatu läpi kompromissi 28 jäsenvaltion kanssa, parlamentin ja komission kanssa. Ja 12 kuukautta aluksi oli yksi ja sitten oli kaksi vuotta. Asteittain tämä siis nousi ja sitten toinen havainto No, suhteellisessa määrin, eli suhteessa EUn BKTL, nykyinen MRK on kaventunut. Ja kolmas viimeinen havainto näette tuosta viimeisestä pilarista, palstasta, että komissio on aina yrittänyt liittää ehdotuksiinsa ehdotuksia uudesta tai siis uudet integraatiohankkeet, jotta voitaisiin vakuuttaa kaikki sidosryhmät ja kaikki jäsenvaltiot neuvotteluissa siitä, että uusi MRK, jossa korkeammat summat tulisivat käsillä, olisi tarpeen. Se olisi aina ollut osa, sen edustusta oli kyse Deolor 1, siitä markkinoiden täytäntöön saattamista tai emusta, Deolor 2 tai oli kyse sitten itälaintumisesta Agenda 2000 ohjelmassa. Minä sanoisin, että komissio ei ole onnistunut siinä, kun se nyt yhdistellä näitä ehdotuksia nykyään mrk ja viimeisimpiä ehdotuksia 2030 Lissabonin strategian kanssa ja Euroopan 22 strategian kanssa. Eli sanon, että ei se pystynyt vakuuttamaan neuvostoa tästä ehdotuksistaan. Se, mitä nyt voidaan oppia näistä kokemuksista, no ehkäpä pari asiaa. Ensinnäkin neuvottelut erityisesti kun nimeltä piti aloittaa uusi reformi, perustuslaatureformi, niin se vie aikaa, jotta saadaan kompromissit vietyä läpi. Ja sitten jos otetaan mukaan oikeudelliset implikaatiot tässä kompromississa noihin eri politiikkoihin ja kulpolitiikkoihin, niin no se vie lisää aikaa, eli aika on tärkeä tekijä. Toinen oppi näistä kokemuksista on, että komission pitää löytää ja kehitellä uusia vakuuttavia ideoita. Tai voisi sanoa, että eurooppalainen narratiivi ehdotuksilleen. Komission pitää vakuuttaa jäsenvaltiot ja Euroopan parlamentti siitä, että se kun uudistetaan budjettipolitiikkaa, se on tarpeen. Mutta edelleenkin nähdään, että tahto uudistaa EU-budjettia merkittävästi ja siis halutaan muuttaa tätä tuntua järjestelmää kaikki ne heikkouksineen on hyvin hankalaa ja tahtoa rajattua ja parissa. Että sanoisin, että ainoa yhdistävä linkki kaikkien toimijoiden välillä neuvotteluissa on se, että haluat päästä kompromissiin prosessin lopussa. Eli uusi MRK on tärkeämpi prosessi kuin muut asiat, joten vakuuttavan narratiivin kehittäminen on hankalaa. se tuntuu siltä, että komissio väittää, että, kun se puolustaa, että Euroopan lisäarvo, siitä olisi uusi narratiivi MRKlle 2020 jälkeen. Kuitenkin on eri määritelmä sille, mitä Euroopan lisäarvo voisi tarkoittaa, miten sitä voidaan mitata. Se lisää, lisää tehokkuutta, positiivinen kustannus, menohyöty päällekkäisyyksien välttäminen, rinnakkaisakden välttäminen, että luodaan synergiavaikutuksia. Muut sanovat, että se tarkoittaa sitä, että Euroopan lisäarvo, tosiaan missä Eurooppa käyttää rahaa, koisiorahasto ja YMP. Eli tiivistettynä ei ole mitään yhteistä määritelmää ja perinteisesti MRK-työt alkaneet siitä, ja niin kuin on, että etsitään lisää tehokkuutta ja toimivuutta ja pyritään etsimään lisäarvoa. Ja lisäksi kaikki sidosryhmät, kaikki jäsenvaltiot sovivat ovat yhtä mieltä tästä konseptista, mutta silti avoinna on, mitä tuo periaate tarkoittaa konkreettisesti, mistä sitä voidaan löytää. Mihin politiikkoihin voi käyttää lisärahaa, jotta saadaan lisäarvoa? sanoisin, että tämän lisäarvon avoimen määritelmän lisäksi sitten käytetään näitä niukkoja resursseja ja veronmaksajien rahaa tehokkaasti. No se on perustana neuvotteluille ja auttamiselle, eikä lopputavoite, joten tuo tiivistetty on hyvin hankala määritellä ja mitata ja jollakin tapaa pinnallinen. En ole vakuuttunut siis siitä, että Euroopan lisäarvo määritelmänä löytää yhteisymmärrystä kaikissa jäsenvaltioissa ja tarkoittaa siitä, että EU toimit sidosryhmät saavat muutettua näitä tilanteita. Tässä ei haluta muuttaa tuota vanhaa tuttua. Vaikka se onkin win-win tilanne, se on kuitenkin tavoite MRK neuvotteluille, että kaikki voittaisivat. Pari sanaa näistä neuvotteluista perinteisesti yleensä neuvottelussa seuraavasta MRKsta. No ne ovat kaikkein hankalimmat neuvottelut. Kaikki sanotaan, että seuraavat MRK-neuvottelut ovat hankalimmat, mutta tällä kertaa tuo valitus pitää paikkansa. Haasteet eh, tulevat lisääntymään Brexitin takia, tästä on jo keskusteltu. No on tuosta euroalueen kriisi, se puuttua kestävällä tavalla. Ja sitten on odotuksia sosiaalista ja turvallisemmasta Euroopasta. Siinä on lisää odotuksia. Eli lisätehtäviä on tulossa ja sitä, se vaatii lisää rahoitusta. Minun ei tarvitse puhua Brexitistä ja tuosta kaksos Brexit kuulosta nykyään MRKlle ja tulevalle MRKlle, mutta sanoisin, että niin kauan kuin jäsenvaltiot eivät tiedä, kuinka laaja tuo, pitkä tai iso tuo kuulu tulee olemaan Brexitin myötä, niin ne no, on neuvottelut vielä avoinna. Ja se tulee hankaloittamaan sitä, että jäsenvaltiot voi neuvotella lisävaroista uusille hankkeille, koska he eivät tiedä paljonko rahaa he, tull, he voivat käyttää ja kuinka paljon rahaa pitää laittaa EU-budjettiin. Toinen haaste neuvottelulle on aikataulu. Se on äärimmäisen hankala tällä kertaa neuvotteluita pitäisi saada päätökseen 2019 loppuun mennessä tai viimeistään 2020 alussa, jos halutaan, kun on valmisteltu ja sitten pannaan tämän monivuotiset ohjelmat, sitten rakennerahastoihin, maatalouspolitiikan horisontti 2020 tai 2020 jälkeen ja niin edelleen. Mutta jos neuvottelut ja oletan, että ne onnistuvat, niin sitten seuraavat aikaisemmin MRK-neuvottelujen mallin aikataulu näyttää tältä. Komissio ehdotuksensa ennen kesätaukkoa ensi vuonna, toukokuussa, lokakuussa ensi vuonna, lainsäädäntöehdotus rahastoille ja YMPlle ja muut tulevat sitten jäsenvaltiot tutkivat ehdotusta sitten on Itävallan puheenjohtajakausi loppuvuodesta 2012 ja sitten neuvottelut alkavat osa osalta Romanian kaudella alkuvuodesta 2019. Ja sitten, jos on tarpeeksi konsensusta neuvostossa, niin neuvosto neuvottelee loppukompromissista, loppusopimuksesta ehkäpä kesällä 2019. Ja kuten kaikki tiedätte, niin neuvosto yleensä sillä kest... vaatii kaksi yritystä, että saada loppusopimus, joten ensimmäinen yritys on vain näön vuoksi, vakuutetaan toista, että no taistelin kuin leijona kansallisesti vuoksi ja sitten toiseksi toimitaan tosissaan. Uusi Euroopan parlamentti Eurovaali 2019 alkaa neuvotella neuvoston kanssa syksyllä 2019 ja uusi MRK-asetus sitten, no siitä neuvotellaan kevääseen 2020 asti. Ja tämän mahdollisen aikataulun seurauksena aika valmistella seuraavaa 2020 jälkeistä aikaa tulemaan hyvin hyvin lyhyt. Ja samalla on myös loppuneuvottelut Brexitistä ja Brexit-laskusta. Ja sitten eurovaalit ja sitten komission mandaatti päättyy neuvoston puheenjohtajan mandaatti päättyy ja sitten EKPn pääjohtajan mandaatti päättyy, joten neuvottelut seuraavasta m 2020 jälkeen tulevat tapahtumaan samaan aikaan, kun vaalit pidetään. Toisaalta valitaan nimitetään toimijoiden keskuspaikat ja siis johtajien paikat ja sitten toisaalta muuta järjestelyä, jotta löytään uutta henkilöstöä toimintasisällä ja sitten ehkäpä myös tulee kysymys liittyen MRK neuvottelun kuten Brexit. Ja sitten, no herra Tusk, voiko ja saako hän neuvotella loppusopimuksesta neuvostossa? Eli edessä olivat monimutkaiset pakettisovut ja erittäin suuret paketit, johon kuuluu EUn budjetti. Tiivistääkseni nämä yleiset kommentit. No, uusia haasteita on tulossa, uusia neuvottelukysymyksiä ja hyvin hankala toimintaympäristö ja aikarajat ovat äh, tiukat. Sitten budjettiyhtenäisyyskysymykset. Kuten kaikki tiedätte, osallistuminen ja valvontaviraston valmentilla kysymyksissä liittyvät budjettiin, joten budjettiyhtenäisyysperiaate on äärimmäisen tärkeä, koska siinä määritellään parlamentin budjettioikeuksien laajuus. Kuitenkin, kuten juuri keskustelimme, on tiettyjä poikkeuksia, jotka ovat mahdollisesti ja tarpeen, josta tästä yhtenäisyysperiaatteesta – ja osa näistä poikkeuksista johtuu Euroopasta kuuteen kehitysrahastoa tai sitten ne ovat kirjoittuna primääri- tai sekundaarilainsäädännössä. Ja sitten voi olla oikeuskäytäntöä tuomioistuimelta myös. Mutta nyt voimme tiivistää, että on valtavaa pirstaloitumista uusien ad hoc-välineiden myötä budjetin sisä- ja ulkopuolella, kuuteen EVM ja erityisrahastot, no tästä ihan tarhastot, tästä keskusteltiin jo ja kollegani ehkä myös puhuu tästä lisää. Tietysti sanottu on argumentti sitä, että miksi nämä välineet ja rahastot budjetin ulkopuolella ovat olleet tarpeen. No ensinnäkin, että siinä nopea ja joustava väline käsille, joka sallii nopeat reaktiot uusiin haasteisiin. Tästä keskusteltiin juuri. Ja toinen argumentti, että tarjotaan tuoretta rahaa näille uusille tehtäville, uusille tehtäviä varten. me tarvetta neuvotella ja muuttaa MRKta, joten vaikuttaa siltä, että kaupankäytäkäydä voi ka, jouston ja muodollisuuden suunnittelun välillä. Jouston nopean päätöksen seurauksena, no ensinnäkin varmasti budjettioikeudet, valvonta ja myös vastuuvapaus saatetaan kiertää. Tämä nopeuttaa päätöksentekoa ja tekee sitä suosikoisempaa jäsenvaltuuden neuvostolle, mutta ei välttämättä legitiimimpää. Toiseksi EUn budjetti ja kansalliset budjettit saattavat sekoittua yhteen, jos halutaan rahoittaa tiettyjä hankkeita tai rahastoja. Kolmanneksi Uudet välineet tarvitsevat lisää poliittista joustoa, koska ne ovat tuoretta rahaa komissiopotentiaalilla, mutta budjettijärjestelmä, tämä on viimeinen pointti, monimutkaistuu ja tulee, tai sen avoimuus kärsii. On olemassa tiettyjä ranking järjestelmä siitä, miten parlamentaarinen osallistuminen on siinä, että voidaan valvoa ja ostaa vastuvapauksia ja tutkia näitä budjettiin liittyviä kysymyksiä ja välineitä. Vertaisin, että pitäisi olla eräänlainen luokitus tai järjestelmä periaatteessa siitä, miten voidaan luokitella nämä välineet budjetin sisä- ja ulkopuolella parlamentin osallistumisella. Tämä vaikuttaa tarpeelliselta ja se voisi myös olla mahdollista. Ja tämä taulukko voi antaa ideoita ja vaihtoehto siitä, miten tämä luokitus voisi tapahtua. Tässä voitaisiin yhdistellä parlamentin osallistumisoikeus siihen, miten laaja tai millaisesti käytetään eurooppalaista rahoitusta ja toisaalta miten paljon mukana eu toimet ovat siinä, kun pannaan täytäntöön näitä uusia rahastoja tai välineitä. Olenko puhunut liian pitkään puheenjohtaja? Ehkäpä vielä yksi argumentti. Niin, Katson kelloa vähän huolissani, olette oikeassa, joten jos voitte puhua lyhyesti vielä. Yksi virke vielä. Euroalueen budjettikysymyksestä. Tämä on hyvin erityistapaus, kun halutaan nopeuttaa tätä budjettimenttelyä. No, tämä on vielä avoinna. Ja täällä on eri seuraamuksia unionin budjetin yhtenäisyydelle, miten tämä suunnitellaan tuo rahoituskapasiteetti tai euroalueen budjetti, mutta lyhyesti tuosta ydinkysymyksestä budjetin sisä- ulkopuolella, niin tuo rahoituskapasiteetti, fiskaalikapasiteetti euroalueen budjetissa, niin on esimerkkejä ja tapoja luoda euroalueen budjetti budjetin, EU-budjetin sisäpuolelle, jos halutaan tällainen rahoituskapasiteetti tai fiskaalikapasiteetti EU-budjetin ulkopuolelle, jossa olisi erilaista EU-hallintoa, jossa olisi EU valtiovarainministeriö, eroalueen parlamentin ja muuta, niin tämä vaihtoehto tarkoittaisi ehkäpä sitä, että olisi euroalueen budjetti sen ulkopuolella. Ehkä se olisi helpompaa euroalueen jäsenmaille, kun ne neuvottelevat uudesta euroaluesopimuksesta, mutta tämä minusta merkittävästi lisäisi pirstaloitumista EU-budjetissa ja EU-budjettipolitiikassa. Kiitos. Kiitos, tohtori Becker. Ehdottaisin, että edustaja Crow, herra Crow tästä jatkaa. Richard, ole hyvä. Thank you very much. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja noin oikeudellisesta näkökulmasta vähän jatkoa tälle. Totta kai oikeudellisesti Lissabonin sopimus on tässä pohjalla. Ja mielenkiintoista palauttaa mieliin, että Lissabonin sopimuksen talousarviosäännökset Euroopan tulevaisuusvalmistelukunnassa luotiin 2003 parlamentista. Talousarviosäännökset olivat käsittelyssä yksinkertaistamistyöryhmässä, jos katsoa näitä asiakirjoja valmistelukunnasta. Tavoitteena oli tehdä järjestelmä ymmärrettävämmäksi kansalaisille, järkevämmäksi, niin että kansalaiset tietävät, kuka tekee mitäkin unionissa. No käytännössä, jos katsoo sitten Lissabonin sopimuksen voimaantulon, kaikki on vain pirstaloitunut, entisestään mutkistunut. Ensinnäkin rahoitusvelkakriisissä. Meillä on EVM ja, ja vakausjärjestelmät myös maahanmuuttokriisistäkin. Hybridivälineisiin turvataan yhä enemmän. Talousarvion varoja yhdistetään jäsenvaltioiden talousarvioiden panoksiin. Mikä on sitten oikeudellinen tilanne? 311 sopimuksessa puhuu yhtenäisyydestä, eli kaikki menot ja tulot pitäisi mainita talousarviossa, mutta että sopimuksessa on mahdollisuus rahoittaa myös jäsenvaltioiden rahoitusta, ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, tiiviset yhteistyö, niin että jäsenvaltiot, jotka osallistuvat, maksavat. Jopa perusopimuksissa on ennakoitu yhtenäisyyden periaatteen rikkominen. Oikeuskäytäntöäkin meillä on tuomioistuimelta. EVM on yksi esimerkki välineistä, jossa käytetään tuomion unionin toimielimiä, komissioita ja muita, mutta kuitenkin ulkopuolella. Tämä päätös tuli vuodelta 2013, Pringle-päätös. Kun nähdään tämä pirstaloituminen, niin onko se vastoin perussopimuksia? Ei. Siellä on säännöksiä, mutta ehkä kaikki ovat huomanneet, että se lisää monimutkaisuutta, pirstaloisuutta ja vastoin alkuperäistä tavoitetta, että saadaan talousarvio, joka on kansalaisille selkeä ja ymmärrettävä, kuka tietää, kuka tekee mitäkin. Ja totta kai tällä vaikutuksensa Euroopan parlamentin valvontavaltaankin. Eli miten tästä eteenpäin? No, jossain määrin euroalueen välinnet EVM, voisi olla yksi esimerkki joka noudattaa historiallista mallia, että kriisin aikoina jäsenvaltiot tajuavat, että jotain tarvitsisi tehdä Euroopan tasolla. Ensin hallitusten välisesti eri syistä johtuen, niin sitten pikkuhiljaa se huomioidaan myös perussopimuksen puitteisiin. Ulko- ja asiat, Maastrichtin sopimus, kolmannessa pilarissa ensin, ikään kuin hybridi tavalla hallitusten välisenä, ja sitten myöhemmin se otettiin täysin mukaan. Jotkut välineet EVM muun muassa voidaan nähdään pitkällä aikavälillä siirtymäkauden vaihtoehtona. Ehkä niin, jossain vaiheessa talousarvioon sisällytetään. Mutta huolestuttavampaa on tässä, kun keskustellaan MRKsta, tilanne viime MRKn aikana, kun oli hybridivälineitä ulkopuolella, tai siis talousarviopanoksia käytettiin, kuten jäsenvaltion rahojakin, jotta voitaisiin kiertää MRKn enimmäismäärät. Pakolais väline Turkissa esimerkiksi. Ja sitten siinä käännytään jälleen Lissabonin puoleen yksinkertaistamiseen. Olisiko se ehkä liikaa yksinkertaistamista Lissabonin pohjalta, varsinkin jos ajatellaan, että MRK pannaan asetukseen. Siellä on enimmäismäärät. Asetus hyväksytään yksimielisesti. No kiva tietenkin, että se on asetuksena, mutta asetus on aika tylppä väline. Ennen oli toimielintävälinen sopimus ja sitä voitaisiin korjata paljon joustavammin. Nyt meillä on asetus ja sitten Lissabonin sopimuksen voimaan tuolla MRK-asetus on ikään kuin perussopimus sinällään. Yleensä unionissa sanotaan, että jollakin on kiva ajatus ja sitten sanotaan, että ei voida tehdä, kun perussopimuksia pitää muuttaa. Talousarviossa on huomattu, että jotain tarvitsisi tehdä. Eikä voida tehdä, kun pitää MRKta ruveta rukkaamaan ja se on mahdotonta. Siksi luodaan tällaisia luovia ratkaisuja, hybridiä rahoitusta. No, kun katsotaan seuraavaa MRKta ja asetusta, niin sopimuksen pohjalta voidaan sellainen asetus hyväksyä. No totta kai edellisestä MRKsta voidaan oppia se, että pannaan katot korkeammalle. Olbricht kysyi, pitäisikö vahvistaa välineitä MRKn ulkopuolella. Ihan ne maailmassa ei tarvitsisi, koska olisi riittävät enimmäismäärät. Ja siksi muistuttaisin, että perusta on 302.3 artiklassa erityisvälineille, että siellä on enimmäismäärät tämän mukaan ja mitä muita säännöksiä tarvitaankin, jotta voidaan noudattaa vuotuista talousarvomenettelyä joustavasti. Eli erityisvälineitä voidaan käyttää tässä yhteydessä rinnan vuotuisen talousarvion. Ja vaikkakin asetus on tylppä, ei tota, voidaan oppia menneestä, että sinne tuodaan joustotekijöitä itse asetukseen. Viime kerralla meillä oli maksussa ja sitoumuksissa kokonaismarginaalit. Uusia ajatuksiakin on tullut, käytetään kriisivarausta, käyttämättömiä sitoumuksia ja ja viime kerralta muistetaan, että ei ollut mitään mahdollisuutta saada sitoumuksille tai maksuille kokonaisliikkumavaraa, ja kuitenkin saatiin. Eli kannattaa miettiä, jos ilman heitetään jotain ajatusta, niin ehkä ne näyttävät mahdottomilta ensin, mutta ovatkin mahdollisia. Sitten selvät muotoilut, tämä liittyy myös maksuihin ja erityisväline ei se ollut viime kerralla mikään vahinko. Kaikki kyllä tiesivät tämän ongelman, että kun tätä laadittiin, ei ollut vain mahdollista silloin saada yksimielisyyttä selkeälle muotoilulle, eli tuli aika hämärä teksti ja sitten seitsemän vuotta ongelmia. Varmasti siihen on palattava ja tehtävä se selväksi ensi kerralla. Kiitos. Ähm, Kiitos. Minä haluaisin esittää kommentti menettely liittyen sovimme, että Kello 5.30 siirrymme äänestykseen. Myös sovimme siitä, että kollega Pons tulee sitten paikalle ja saa 30 minuuttia aikaa keskustelun, jota käydään tästä puolustusalan kehityksestä ja puolustusalan teollisuuden kehittämisestä. Eli mielellään päättäisin tämän kohdan kello 17. Nyt meillä on vielä minun kielen mukaan noin 47 minuuttia. Halusin vain vielä varmistaa kertoa tämän, jotta kaikilla on oikea näppituntuma siitä, paljonko aikaa on. Eli pitää toimia tarkkaan ja keskittyneesti tähän aiheeseen liittyen. Pari puheenvuoropyyntöä tullut nyt. Jan, haluatko aloittaa? <clears throat> Yes, I, uh... Kyllä. Olen hyvin yllättynyt. No en nyt siitä, että kun jotakin uutta mutta vaan se mitä kuulin on jo, jotain, mitä olemme tottuneet. Eli toisaalta sanotaan, että meillä ei ole yhtenäistä budjettia, me emme sitä valvo, meillä ei ole demokraattista valvontaa. Tämä on yhä enemmän demokraattisen valvonnan ulkopuolella, että parlamentti harjoittaisi ja toisaalta halutaan joustoa ja tämä jousto vaatii joustavia välineitä, joten ensimmäinen kommentti oli, että selvä, ehkäpä kysymys parmeita kuuluu, mitä haluatte, halutaanko lisää joustoa? No silloin, tarvitaan joustavia välineitä, mutta vai ettekö halua joustoa, joten voidaan, onko se väline koko kaventaa. Toinen ongelma on, on pahoin, että yksinkertaistan hieman, mutta mihin suuntaan ollaan menossa? Kovadis ulkoiset välineet, ovatko ne kaksi kertaa suomat kuin budjetti sitten, ja sitten on pieni budjetti, ja sen on paljon eri välineitä sen ympärillä, koska ne ovat joustavia ja niin edelleen. Pitäisi olla noin päätös, mitä halutaan, mitä haluamme. Mikä tässä on ongelma? Halutaanko, että, no liioittelen, mutta halutaanko budjetti muuttaa eri välineiksi, luoda erilaista valvontaa, täysin toinen idea budjetista vai halutaanko pääelementit, joka on EU-budjetti ja sitten jonkinlaista lisävälineet, jotka ovat budjetin ympärillä, jotka muuttuvat. Ne ovat ehkä tilapäisiä ja vain toistaiseksi, mutta sitten seuraavaksi ne otetaan mukaan budjettiin, koska jos voidaan jotakin ja se vakautetaan, niin sitten se jatkuu ikuisesti, joten se ei olisi mukana. Mutta aluksi vaan ulkopuolella, joten yhä enemmän budjetin ulkopuolella ja vähemmän sisäpuolella, joten on alle 1 BKT ja prosentti 0,9-0,8, mutta sitten yhä enemmän ulkopuolella, joten toinen kysymys kuuluu, että mitä me haluamme. Me EU siis, ei vain parlamentti pelkästään. Tämä kysymys pitäisi neuvostolle ja parlamentille, minkälaista rakennetta tarvitaan. Sillä on täysin oikeassa, jos halutaan tuo toinen elementti, niin no se on budjetti, riippuu sitä, että onko se lähestulkoon piilotettu, tämän piilotettu euron budjetti. Vähän toinen euron budjetti, jos halutaan euron budjetti, on hyvin selvää. No, tämä on nyt useasti yksi entinen ministeri Saksassa, Schäuble, muistan, tähän toisteli monta kertaa, että tarvitaan euroalueen budjetti, euroalueen parlamentti ja tämä erityinen euroalueen parlamentti ja euroalueen perussopimus. Selvä. Kysymys kuuluu, mitä halutaan. Tässä kuuluu piltolla mitään. Tämä on hyvin mielenkiintoista. Ja vastauksia ei nyt ole, mutta tässä on kysytä, mitä nyt halutaan, mitä haluatte, miten haluatte muokata koko tilannetta. On hyvin mielenkiintoista, että tämä nyt on tuo aikataulu, sillä Neuvosto pitäisi tehdä se sitten eurovaalien jälkeen. Se haluttaisiin jo ennen vaaleja. Kysymys kuuluu, että voidaanko siinä onnistua vai tuliko tässä sitten tuo nämä MRK. Kiitoksia joka tapauksessa, sillä tämä nyt on paljon selkeämpää. Tuo kartoitus on selkeä, tiedämme mistä on kyse. Pitää olla selkeitä siitä, mitä haluamme, tehdä Kiitos. Kiitos. Sitten edustaja Malet, sitten Böge. Thank you very much. Kiitos kovasti. Kiitos kaikesta aineistosta ja alustuksista. Olen aivan samaa mieltä kollega Janin kanssa. Että tämä nyt on meille tärkeää, että saadaan selkeä käsitys. Tämä on todella arvokasta. Te täydensitte alustuksessanne ja se on diassakin nähtävissä eurooppalaisesta lisäarvoa. Sekin on tärkeä aihe. Edelleen mietimme määritelmää sille. Miten todella oikein mitata eurooppalaista lisäarvoa? Kohesiopolitiikassa on erilaisia periaatteita käytössä, jotta me todella voisimme viime kädessä selvittää, mitä se lisäarvo on fiksu erikoistuminen, temaattinen keskittäminen, suoritusmittaaminen, niin ennakkoehdot. Mutta nyt viime kädessä kaikki ne muutoksena järjestelmä käy niin mutkikkaaksi, että emme ole ihan tarkkaan tiedä, mitä se lisäarvo on. Uudella kaudella pitäisi varmaan yksinkertaistaa sitä, miten mitata lisäarvoa. Tavallaan perusarvo periaate lyödä lukkoon, jotta sitten voitaisiin jotenkin päästä selvyyteen eurooppalaisesta lisäarvosta. Kiitos myös näkemyksistänne aikatauluksi. Päädytte kevääseen 2020, ehkä sekin oli liian myöhään. Kevät 2020, jos halutaan kohesiossa kaikki valmiiksi – niin 2021 se pitäisi onnistua, niin olisi hyvä, että tämä hoidettaisiin vuoden 19 lopulla. Jäsenvaltiot voisivat valmistautua ja ruveta täytäntöön panemaan 2021. Muuten tulee kaikkia laisia viipeitä maksatuksessa. Se tuli hyvin esille ensimmäisessä alustuksessa kaaviossa, jossa vi- mit vertasitte sitten suunniteltuja maksuja ja toteutettuja maksuja 7, 13 ja 14, 20 kausilla huomataan hyvin tämä ero, kun periaatteet olivat erilaiset. Mutta jos halutaan todella välttyä näiltä erolta, niin sitten pitäisi ripeämmin edetä. Euroalueen talousarvoista sitten vielä lopuksi. Olen aivan samaa mieltä, että Euroalueen talousarvio lisää eriyttämistä ja pirstaloituneisuutta EUn talousarviossa. Pitää miettiä, mitä jäsenvaltioita on mukana euroalueessa. Ja jotta euroalueen saataisiin sitten kaikki jäsenvaltioiden niin pitäisi lähentymistä nopeuttaa. Eli lähetään oikein jää oikeasti, että ne saataisiin mukaan euroalueeseen. Meidän pitäisi lisätä kohesiopolitiikkaa siis. Kohesiopolitiikkahan on tähdännyt siihen, että voidaan erosta päästä eroon, tukea sen valtioiden lähentymistä. Minusta tämä nyt on ihan selvää, mihin pitäisi ensisijaisesti tähdätä seuraavassa MRKssa. Dank, Raimar Böge. Kiitos sitten Raimar Böge. Ja vielen Dank, Herr Vorsitzender. Kiitos puheenjohtaja. Äsken minä kuulin tätä hyvin jännittävää arviota, joka jota oikeuden yksikkö esitti. Ja silloin minä muistin seuraavan asian, niin hän sanoi, että on Euroopan toimistomen päätös, joka sanoo, että toimenpiteet budjetin ulkopuolella, kuten EVM, ovat ihan yhteensopivia sopivia ehkä kyllä, mutta poliittisesti eivät, ei varmaankaan paras ratkaisu meidän näkökulmasta, jos katsotaan avoimuutta ja politiikan avoimuusvaatimusta, niin se ei ole toivottavaa. Tietysti siinä on ongelma. Perussopimus sallii tiettyjä asioita, ja sama nähdään myös tietyissä keskusteluissa. Tätä, onko se euroalueen budjetti tai muu toimenpiteet, jotka nyt muistan vielä ja muistelen. No komissio joskus osoittaa uskomatonta joustoa ja mielikuvituksisuutta, jos ajatellaan, että mikä juridisesti käy ja mikä ei. Joskus ihan niin kuin sattuu sopimaan, mielen tulee elintarvikefasiliteetti ja 2009 sovitin kaksi miljardia, saatiin raavittua kansaan sitä varten ja sitten yhtäkkiä löydettiin ihan jänniä oikeusperusteista varten. No minä en ole juristi, joten se aiheutti minulle vatsanpuruja kyllä. Sitten mikä nyt on tilanne? No, käsittelin tätä aikaisemmin. Oikeuden yksikkö siteerasi tässä perussopimuksia. Muistelen sitä, että kun konventti järjestettiin valmistelukunnan aikoihin, no, meille tuli byrohon niin joku henkilö sanoi, että nyt Hollanti on hädässä ikään kuin Saksa sanotaan, eli että myrskyyn tulossa koska, ja se diplomaatit parlamentissa – vielä lyödä rikki tuon budjettioikeuden. Näin oli. Ja sitten tiettyjä asioita pystyttiin korjaamaan hädin tuskin, kun kolmen EU-johtajan roolia vahvistettiin ja sitten sitten toisia kohtia käytetty paragrafeja, että kaikki osalliset, ne heitä pyydetään tekemässä menettelyyn ja tarvopanoksensa siitä, että kaikki menee nopeasti ja järkevästi ja niin edelleen. Yksinkertaistan tätä nyt paljon, mutta meille viimeisessä MRK-neuvottelussa yhteydessä sille faktaan, että neuvostohan yksimielisesti päätävä sen jälkeen, kun parlamentti on antanut hyväksyntänsä. No, sanoin, että se on monimutkainen menettely. Ja nämä kohdat, jotka sitten toti poikkeuksena, jotenkin parmitan parmitantaisiin vähän jotakin. tarjottiin, sitä, että me haluamme kuitenkin myös toisen valvontamenettelyn kuulemismenettelyn jättäminen. Tietenkin paremmin menettelyitä, koska lopussa annutaan sitä, että päätämme sitä, että antako suostumus kyllä vai ei. Ja Intavaliokunnassa käsitellään samalla tapaa näitä kauppasopimuksia samalla tapaa. Ja silloin Puola puheenjohtajavaltion kanssa, silloin puheenjohtaja Kypsoksen kanssa. Ja se löydettiin rakentavaa vuoropuhelua ja sovittiin siitä, miten osallistua näihin kokouksiin, neuvoston kokouksiin. Tätä tuleekin vaatia, koska muuten sitten tämä käyttää vahvinta asenta, joka on. Ja sitten toinen ongelma, tohtori Becker, puhuitte sitten, että on aikataulu puheenjohtaja Tuskilta. Ja sitten Tusk, puheenjohtaja Tusk sitten johtaisi neuvotteluja neuvoston kanssa. Tässä on ongelma, joka liittyy siihen, että perussuomusteleksi sanoo että selvästi, että Eurooppa-neuvosto ei toimi lainsäädäntökysymyksessä. Piste. Mutta de facto se on nyt tapahtumassa niin kauan kuin tässä ei voida kantaa, tässä ei, toimet eivät kantaa vasta niin kauan kuin tietysti päätöksessä yksimielisyys päätee, niin sitten viedään asia korkeammalle tasolle. Ja kuka ministeri nyt vastustaisi tuota päätöstä, tai no sittenhän se menee suosituksiin, että käytetään tiettyjä muotoiluja, kuka nyt sitten, kuka ministeri sitten tässä vastustaisi tätä tuota kaikkia Tämä vie kaiken ihan naurettavuuden puolelle. No tietysti Euroopan neuvosto voi olla kompetentti, mutta sinänsä menettely on myrkyllinen näille välineille, joita halutaan viedä eteenpäin Lissabonin sopimuksen mukaisesti. Ja haluan tukea, mitä Jan Olbrist sanoi. Kunnianhimoinen menettely, oikea-aikaiset päätökset MRK liittyen ja myös näihin lainsäädäntöperustoihin, niin no tämähän voi onnistua vain silloin, kun tuo menettely muutetaan viimeaikaisesta, jollei komissioitusta toukokuun toimesta tätä kaikkea nyt monta kuukautta vielä eteenpäin. Tähän meillä ei ole varaa. Kun nämä päät- on nämä tärkeät kokoukset helmi-maaliskuu, budjettivaliokunnassa äänestys ja sitten neuvoston kokous, täysistunto parlamentissa, komissiotukset toukokuussa. No tämä on pitkä menettely toimijoiden välillä poliittisella tasolla. Näitä toimia sillä muuten tuo kunhan aikataulu, jota haluammekin, ei tule toimimaan. Ja, ja tohtori tämä johtaa siihen murroksen, nyt vanha parlamentti, tekee valmistelun ja sitten valitaan uusi parlamentti. Ja sitten samalla on komissaarien kuulemismenettelyt. No, tämä ei johtaisi mikään hyvää. Sen takia on ratkaisun tärkeää, mitä ensimmäisenä kuutena kuukautena ensi vuonna tapahtuu. Mistä menettelystä sovitaan ja mihin sopuun päästään. Ja tietysti tuo passarelle kysymys, että neuvosto voi päättää yksimielisesti. No se pitää muuttaa kohti määrämistä päätöksiä. Monet jäsenvaltiot valtavasti eivät tuota halua, mutta jos ei sitä nyt jotenkin kierrättää vielä eteenpäin, niin no tulemme kompastumaan oman nokkeluutemme. Oli kyse mistä paljon nostaa vain vielä loppuun. Euroalueen budjetti puolitoista vuotta sitten kollega Peresin kanssa veimme mieti, monimutkaisen mietinnön täysistuntoon. No seuraava sanoisin vain, mietintö ei halunnut luoda uutta toimintaa, vaan parlamentti vain. Se on sitä, että kaikki jäsenvaltiot ovat menossa kohti euron, paitsi Tanska. Ja nyt on 50 miljardia euromaille, jotka, just on sovittu jo budjetissa takuuna, ei summana vaan takuuna. No, kaikilla meillä on se intressi siinä, että kriisi ei toistu ja että valmistautumme uuteen kriisiin ja sitten voidaan etsiä tietä kohti budjettiosuutta kuvalaistaminen vaan, joka jo pitää huolen valuutan vakauttamista erityisesti euroalueella, mutta myös muissa maissa niin kauan kuin niillä on oma valuuttansa. Täysin vaihtoehto voidaan pohtia, eikä valtuutta tarvitse mennä korkeammalta tasolta omia varoja, koska on myös signed Revenues-väline, ja siinä kansalliset parlamentit voidaan ottaa mukaan. Huomioiden myös kansalliset äh, päätökset, mitä tulee EU-budjetin ulottuvuuteen esimerkiksi, ja kompetenssien kohdentamiseen tällä tapaa. Voidaan myös asettaa kovempaa painetta kansallisiin jotta sitten se, mitä pannaan täytäntöön, ei ole parametti, mikä se hoitaa. No, silloinhan sanomme, että kutsun tätä valtiovarainministeriksi tai miksi vaan, niin nyt se euroopan ministerin kanssa tästä pitää sopia, jotta voidaan ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin. Tämä on mielenkiintoinen konsepti. Ja kun sitten Saksussa nyt joskus saadaan hallitus, niin varmasti presidentti Macronin ehdotus menevät tuohon suuntaan. Kiitos. Dank. Äh, Kiitos. Fernandes. Sitten pääjohtaja Lenar. Monsieur le Président. Kiitos puheenjohtaja. Ensimmäinen kysymys aikataulusta olisi ehkä hyödyllistä käyttää komissaari Oettingerin poliittista valtaa ja tämän komission kokemusta eh, nyt on EUn taloudessa se hetki, että meidän pitää saada tämä päätös vietyä loppuun tästä lainsäädäntökaudesta. Seuraavaa, seuraavalla lainsäädäntökäydellä tämä vie paljon aikaa, olen aivan varma siitä. Monet sanovat, että legitimiteetti on se keskeinen asia. Jos puhutaan viiden vuoden budjetista, josta on poissuljettu tämä mahdollisuus. Aina, aina komissio edellinen komissio tekee tulevalle komissiolle ehdotuksen, koska neuvottelut eivät paljon aikaa, ellei sitten voida toivoa, että tulee jotakin määräaikoja ja sitten siirrytään sitten niitä 12, 12 osiin. Aina on tämä ongelma. Mutta jos te olette samaa mieltä, että olisi hyödyllistä tällä lainsäädäntökäydellä toimia siten, että hyväksymme MRK. Toinen kysymys. Jos jo tiedämme jo kuinka paljon se edustaa, merkitsee esimerkiksi kokonaissummana rahoitusinstrumentit, kaikki rahastot, kaikki rahastot, jotka ovat budjetin ulkopuolisia myös. Minä minä tietysti kannatan budjetin yhtenäisyyttä, mutta me tiedämme, että jäsenvaltioissa lähes kaikilla on mielessään tämä 1 prosentti BKT tai 2,3 maksimissa. Jos tämä nyt laitetaan budjettiin, joka on budjetin ulkopuolella, jotta saataisiin budjettia vähän alaspäin, niin silloin pitää sanoa ei. Me tarvitsemme yhtenäisyyttä, mutta myös samalla ymmärrettävät, kun jotakin laitetaan budjettiin, pitää nostaa silloin pitää nostaa, pitää tajuta, mitä se edustaa. Demokraattisessa mielessä tämä on myönteistä, että kaikki on budjetissa, jolloin kaikki on avoimempaa. Mutta mikä tämä vaikutus tällä on? Minkä vaikutuksen se antaa? Ei kai budjettiin voi laittaa mm, jotakin vain vähentääksemme budjettisummia. Eihän budjetti ole tehty sitä varten. Tuo kysymys euroalueesta ja euroalueesta ja budjetista mielestäni pitää sanoa ei. Euroalueen budjetti kysymyksenä ei se kulje yhtä, ei se kulje käsi kädessä komission joulukuisen ehdotuksen kanssa. Komissiohan tulee tekemään ehdotuksen, että tämä olisi jonkunlainen backstop pankkiunionille uudistuksissa Totta kai se voisi olla myös euroalueen rahasto, mutta myös muillekin val- jäsenvaltioille etukäteisjäsenyys, jotka haluavat liittyä euroalueeseen. Ei, ei tässä voida ottaa kaikkia tavoitteita esiin yhtä aikaa. Halusin kommentoida tätä viimeistä kysymystä vielä. So, Elena, bevor ich Ihnen das Wort... Tähtäinen Arjen, kun saatte puheenvuoron, niin Debre pyysi puheenvuoroa. Olkaa hyvä. Brièvement, monsieur le président. Ihan lyhyesti puheenjohtaja. Olen paljolta, paljolti samaa mieltä monien kollegojen kanssa. Yksi, ensimmäinen asia. Minä haluan sanoa, kuinka suuresti arvostin meidän puhujiemme esityksiä kun puhuttiin eurooppalaisesta lisäarvosta. Se on vaikea käsite määritellä, mutta joka tapauksessa se on hyödyllinen käsite. Hyödyllinen käsite, koska se voi olla toimia argumenttina euroskeptikkojen vastaan. Ei tarvitse kuin sanoa, että tämänkaltainen toimenpide pitää eurooppalaista lisäarvoa, joka on kiistämätön. Aina löytyy joku tekninen ihminen, joka voi sitä kyseenalaista, mutta en minä näe tässä muuta intressiä tälle käsitteelle kuin argumenttivälineenä, jolla vähän taitetaan peistä euroskeptikkojen kanssa mielestäni tässä poliittisessa mielessä meidän pitää pitää se mielessä, koska voi olla tulossa vaikeita keskusteluja. Minä olisin hyvin varovainen tässä vaiheessa siitä, mitä meidän pitää jo nyt päättää tulevasta MRKsta. Ei vain sen takia, koska olen sitä mieltä, että useammat jäsenmaat eivät halua sitoutua siihen, koska ei vielä tiedetä, mitä tapahtuu Brexitin jälkeen. Jos olisin hallituksen päämies, sanoisin, että ennen kuin tehdään mitään taloudellisia sitoumuksia, niin pitäisi odottaa, mitä Brexitistä seuraa kassavirtana. Minä olisin hyvin varovainen myös toisessa asiassa, Eli me olemme nyt siirtymässä poliittisen epävarmuuden aikaan. Poliittisia mullistuksia tapahtuu ja ajattelen tässä useita jäsenmaita. Poliittiset suuntaukset ja virtaukset suhtautuvat varauksella moniin tapahtumiin ja asioihin. Nykykontekstissa kun me teemme päätöksiä, meidän täytyy muistaa, kuinka paljon niihin, niihin voivat vaikuttaa lähitulevaisuuden tapahtumat toist, kolmanneksi euroalueen budjetista. Minä olen euroalueen budjetin suuri ystävä, vaikka Jose Fernandes tässä vähän puhuu ehkä eri termein. Ensinnäkin olen sitä mieltä, että jos euroalueella ei ole EUn sydän, niin siinä jossain vaiheessa EU hajoaa, rupeaa murenemaan. Toisekseen, jos me annamme euroalueelle verotuksellista kapasiteettia, sillä on merkitystä monille jäsenmaille, kun me voimme lähteä esimerkiksi, jos puhutaan kohesiopolitiikan rajaamisesta, jos sanotaan, että halutaan auttaa joitakin maita mm, jolla jonkun euroalueen budjettikohdan avulla, jos me haluamme esimerkiksi vahvistaa euroalueen yhtenäisyyttä. Ja, ja jos monet maat haluavat liittyä euroalueeseen ja saavat lisäkeinoja toteuttaakseen rakenteellisia välttämättömiä muutoksia, niin silloin te teette jotakin myönteistä, eikö vain? Teette evää joltakin jäsenmailta jotakin kohesioetua. Te määrittelette jotain, joka astunee voimaan ja jolla on ihan täsmällinen tavoite ja on toivottavaa ehkä kaikille – Kuvitelkaapa tilanne, että monet maat sanovat, että laitetaan nyt rahaa euroalueen kassaan ja vähennetään sitten rahaston varoja. En minä nyt ole ihan varma, että tämä toimisi. Kyllä tässä pitäisi tehdä hyvä diili, jossa on paljon uusia etuja e, maille siinä mielessä perspektiivissä, mitä niille tästä sitten koituu. If Entä sitten tulevan MRKn tavoitteita? En lähde tässä käsittelemään mitään mekaniikkaa, miten järjestetään joustavuus ja niin edespäin. Kyllä siihen keinot löydetään. Puhun vain poliittisista tavoitteista. Olen vakuuttunut, että poliittisia tavoitteita pitää vahvistaa ei ainoastaan maahanmuutossa. Ei maahanmuutto pääty Jotkut voivat olla sen illusorisen kuvitelman varassa, että vaikka me pystyisimme valvomaan paremmin Viinin tai Turkin rajoja, niin muuttoliike ei tyrehty, ei se kyllä tyrehdy. Meidän pitää myös ottaa mittaa terrorismin vaarasta ja me tulemme jatkuvasti törmäämään tähän uuteen tavoitteeseen, joka pitää ottaa todella huomioon, kun meillä on vajetta, miten EU tukee erilaisia yhteisku- eri yhteiskuntaluokkia eri jäsenmaissa. Emme voi lähteä laatimaan mitään uutta MRKta, jos me emme ota huomioon tätä kaikkea. Me olemme nimenomaan nyt tässä julkaisseet uuden perustan sosiaalisille oikeuksille, mutta samalla voi, sanotaan, että ei ole mitään vahvistumista EUn sosiaalipolitiikalle. Jotkut tuossa ovat ruvenneet jo pohtimaan siitä, mitä hyötyä kaikesta on siitä, mitä me täällä teemme, jos me laadimme jo, ju, juhlallisia julkilausumia, mutta kuitenkaan mikään ei muutu missään. Asia numero yksi. En puhu tässä nyt varsinaisesti meidän tavoitteista, koska ne ovat kaikille selviä, mutta puhun aikataulusta ja äh, muodoista, tavasta ja painopistealueista, joita pitää määritellä. Meidän pitää päästä sopuun poliittisista prioriteeteista eikä vain mekanismeista, joiden, joiden avulla niin päästään. Kiitos, pääjohtaja Lena. Uh, Herr Vorsitzender, uh, Chairman, if I just... Puheenjohtaja, jos reagoisin, jos sopii. Yhtenäisyys näkökohtiin EU-talousarvion tiimoilta. Mielestäni komission kannalta kyllä on selvää, että talousarvion yhtenäisyys on arvokas asia. Jos MRK-kauden aikana olosuhteet eivät ole sallineet muita vaihtoehtoja kuin hybridit, niin sitten ei se tarkoita, että uusia MRKta ruvetaan ne rukkaamaan, vaan järjestystä tarvitaan ylipäätään tässä välineiden tähtikuviossa. Yhtä asiaa kuitenkin tähdentäisin. Mitä meillä on erityisvälineinä MRK-asetuksessa – Ehkä me haluamme jatkossa lisätä jotain muutakin. Olen ymmärtänyt niin, että nämä ovat osa normaalia talousarviomenettelyä MRK enimmäismäärien ulkopuolella, mutta ne voidaan saada käyttöön vain budjettiviranomaisen voimin. Vuotuisen talousarvion eivät ole mitään satelliitteja, vaan osa normaaleja välinekirjoa. Kun on kerran sellainen periaate, että pitäisi olla niin pitkälle yhtenäinen talousarvio kuin vain mahdollista, mutta seuraavan MRK erityistilanne edellyttää kyllä varoituksen sanaa. Jos ajatellaan kaikkein vanhinta satelliittia, joka meillä on ollut vuosikymmeniä, Euroopan kehitysrahasto – komissio, neuvosto ja parlamentti ovat viimeisen kymmenen vuoden aikana nyt valmistautuneet siihen hetkeen, jolloin EKR voidaan ottaa normaaliin talousarvioon. Komissio on tähän sitoutunut ja tähän tavoitteeseen tähtää, että saadaan EKR normaaliin talousarvioon. Mutta Näissä yritysolossa on selvää, että täytyy olla tarkkana, miten se hoidetaan sen varmistamiseksi, että kehitysrahastoon mukaan ottaminen ei senttiäkään leikkaa kehitysavuun osoitettuja varoja. Sehän olisi vastoin kaikkia julkituotia poliittisia aikomuksia. Ei se ole helppoa syystä, joka tuli esille edellisessä keskustelussa. Tohtori Rubio toi sen esille omien varojen enimmäismäärään. Kyllä vaikuttaa se, että yhdistynyt kuningaskunta lähtee. Omien varojen enimmäismäärä, ehkä herra Beckett voisi vähän päivittää tietojaan. Sitten 2016 vuoden ja kun voimaan on tullut myös uusi kirjanpitojärjestelmä, 2010 alkaen, niin se on 1,20 prosenttia EUn BKTLstä. 1,20. Ja totta kai tämä absoluuttinen summa pienenee merkittävästi, jos se lasketaan 27 jäsenvaltion pohjalta. Ja totta kai siitä tulee varsinainen reunaehto vuotuiselle talousarviolle, kun ajatellaan kaikki velvoitteet, jotka on taattava myös omien varojen enimmäismäärän puitteissa. Siksi meidän täytyy lyödä viisaat päämme yhteen, jotta voidaan taata se, että vain EKRn mukaan ottaminen onnistuisi ilman, että tässä kuitenkaan leikataan niitä varoja, jotka on osoitettu kehitysyhteistyöpolitiikkaan. Oletteko todella sitä mieltä, että voidaan tämä jäsenvaltio jotenkin myös selittää, että joudutaan ehkä omia varoja kasvattamaankin ihan vain, että voidaan ottaa ulkopuolella olevia välineitä nyt mukaan. Hyvistä talousarviosyistä ottaa ne mukaan. Kuvittelisin, että se ei ole kovin helppoa ruveta selittämään tätä, että pitäisi omien varojen enimmäismäärää nostaa tähän tarkoitukseen. Ja lopuksi vielä aikataulusta yksi juttu. Komission jäseneni komission jäsen Oettinger on varsin sitoutunut siihen, että neuvosto ja parlamenttia rohkaistaan käymään ripeät neuvottelut. Ja saadaan myös menestykselle lopputulos ainakin MRK omista varoista vielä tämän parlamentin toimikaudella. Dankeschön. Ähm, Kiitos, edustaja Pons saapui paikalle. Sen takia haluaisin nyt antaa teille puheenvuoro 17 vielä vartti. Ja ehdottaisin tohtori Becker ja herra Crow ja... Eikö enää? Selvä. Ja Jan Obrist, Niin, aloitetaan tohtori Beckeristä. Voitte kommentoida, vastata, tiivistää. Kiitos. Well, thank you very much for... Kiitos kysymyksistä, kommenteista. On lyhyesti lisäarvo. Kuten sanoin, se on hankala määritellä. Komissio oli pitkä prosessi. Oli pitkä prosessi, kun se määritellä tuon periaatteen vuonna 2009 ja 10 muistaakseni. Ja he julkaisivat työasiakirjan 2011. Ja päätelmät olivat sellaiset, että no, lisäarvo löytyy, kun katsoo MRK-lukuja. Se on se lisäarvo. Eli että neuvot ovat Euroopan lisäarvo. Tämmöinen hyvin poliittinen päätelmä. Sitten aikataulusta. No, minä esittelin viimeisimpien neuvottelujen aikataulut vain. Ja jos siirtää nämä no, vanhat aikataulut sitten nykytilanteeseen, niin sitten päättyy 2020 lukuun alkuvuosi. Ollakseni realistinen, niin tämä parlamentti ei tule neuvottelemaan luvuista. Se on tämän selvästi. Koska jäsenvaltiot eivät pysty löytämään kompromissia minusta 2018 vuoden loppuun mennessä. Lopuksi tuo rahoituskapasiteetti tai euroalueen budjetti. Eli on epäselvää, miten käytettäisiin tuota kapasiteettia ja budjettia, mitä tehtäviä tällä budjetilla olisi. Jos on pieni kapasiteetti, niin tarkoitetaan vain kansallisia rakenneuudistuksia, vaan olisiko todellinen valtava budjetti, 1-2-3 prosenttia euroalueen BKTLstä, jotta rahoitettaisiin vastasyklisiä toimia ja ohjelmia, jotta vakautetaan euroaluetta ja jotta tehdään todellista talouspolitiikkaa euroalueella. No, tämä on avoinna, mutta jos pohtii tätä viimeisintä vaihtoehtoa, todellinen iso eroinen talousarvio ja parista ja esiteltiin, niin silloin luotaisiin talousarvio, joka sisältäisi yli 250 miljardia euroa vuosittain. Eli se lähestulkoon kaksi, olisi kaksinkertainen enemmän kuin nyky EU-budjetti. Ja samanlaiset prioriteetit, kuten investoinnit, infrastruktuuri, tutkimus ja kehitys niin edelleen. Mutta epäselvää olisi tuo suhde olemassa oleviin prioriteetteihin. Sillä on rakennerahastot, samoja tehtäviä varten, joten tämä uusi budjetti sitten tarkoittaa sitä, että lisättäisiin monimutkaisuutta ja avoimuus kärsisi ja Islannin pirstoutuminen menisi eteenpäin ja ollakseni poliittinen, niin no sitten on hyvin selvää, missä tuo pääfokus eurooppalaisen politiikan teossa olisi. Vielen Kiitos, Jan Olbricht. Just very short remarks. Lyhyt kommentti. Pidän alun kommenteista, että lisäarvo on mielenkiintoista, mutta ei se mikä tavoite ole viime kädessä. Sitä käytetään päästäksemme tavoitteeseen, mutta jos tavoitteena on toimia paremmin, tavoitetaso on kovin korkealla. Säädetään lakia, jolla on arvoa ikään kuin nyt ei tehtäisi mitään arvokasta. Tehdään paremmin. Ei kovin kunnianhimoista. Enkä usko, että Euroopan politiikka sellaisenaan taivuttelisi kansalaisia luopumaan populismista. Tämä ensin ja toiseksi. Anteeksi nyt vaan. Tämä on poliittinen laitos. Meidän täytyy tietää, mitä haluamme. Yhteisöä vai hallitusten välisyyttä? Siinä kysymys. Puhtaasti hallituksen välisessä toiminnassa ei tarvita Euroopan talousarviota, ei edes parlamenttia. Tsekin tasavallan entistä presidenttiä minä siteeran, ei tarvita Euroopan parlamenttia, jos on hallituksen välistä kerran. Huomiota ohi mikrofonin. No ihmisten mielessä se on niin. Ei ole kyse luvuista. Meistä on Kyse ennen kaikkea tulevasta mallista. Eli välineitä pitää käyttää, muokata Euroopan unionin haluamalle suuntaan, jonka puolesta taistelemme. Eli tämä tietenkin selväksi. Siksi pitäisikin kysyä, mikä olisi joustavampaa, mukautuvampaa, mikä on näiden välinen suhde, se on tärkeä. Kolmanneksi, kiitos, että meille kerroitte mikä euroalueen talousarvio on. Kuten toteatte täällä, sitä voi kutsua miksi haluaa, se voidaan piilottaa, ties minkä otsikon alueelle, alle, mutta ihan samat välineet, mutta siinä on vain osa maista mukana. Puhutaan nyt totta. EUn talousarvio on yhtä varten ja toinen osa toista varten on yhtä politiikkaa ja toista politiikkaa. Jos meillä on kohdistopolitiikkaa euron ulkopuolella, niin se on siellä talousarviossa. EUssa, jos on kyse kohesiva politiikasta, joka ei koske jotakin maita, ja sitten on ehkä rakennerahastoja, sitä kutsutaan eri tavalla. Eli yhteenvetona. Meidän täytyy käydä keskustelua MRKsta, mutta ei ole kyse rahasta, vaan on nyt kyse keskustelusta Euroopan unionin tulevaisuudesta, mitä me haluamme haluamme tämän jotenkin vain kääntää budjettikielelle, tämä poliittinen ajattelu. Kiitos. Vielen herzlichen Dank. Ähm, Lämpimät kiitokset. Kiitos tohtori Rubio, tohtori Becker esityksistä, Richard Grove oikeudesta yksiköstä. Kiitos hänellekin. Tämä oli valaisevaa, informatiivista. Kiitos äh, keskustelusta. Nyt olemme seitsemän minuuttia etuajassa. Käyhän tämä näinkin. Edustaja Gonzales Pons, jos haluatte nyt jo käydä tämän kohtanne läpi, niin se sopii minun puolestani. Ja esittelijän saatte puheenvuoron aiheesta. Euroopan puolustusalan teollisuuden kehittämisen ohjelman perustaminen. Olkaa hyvä. Kiitos paljon puheenjohtaja. Tulen esittelemään tämän valiokunnan lausunnon, joka on jossa on puhe Euroopan puolustusalan teollisesta kehittämisestä. Tämä ohjelma on prioriteetti kaikille, koska sen tarkoituksena on parantaa Euroopan riippumattomuutta. Tekninen johtajuus on avaintekijä ja sen pitäisi olla myös meille kaikille sit sama ja sen pitäisi myös edistää yhteistyötä, jotta voisimme maksimoida tulokset ja saada hyvää laadukkuutta tähän jäsenmaissa, kun he haluavat taata oman puolustuksen samalla, kun puhumme meidän, meidän, var, meidän armeijamme normittaminen on erittäin tärkeää, mutta jäsenvaltioille valitettavasti sitä ollaan vahvistamassa pysyvän jäsenelyn yhteistyön puolesta, joka allekirjoitettiin 13. No, marraskuuta 23 jäsenmaata 28 allekirjoitti sen. Kun meillä ei ole tarpeeksi riittävää yhteistyötä tänä vuonna, silloin se tarkoittaa, että kustannukset ovat vuosittain tänä vuonna 25-100 miljardia, miljardia euroa. Kun me puhumme esimerkiksi 80 prosentista julkista hankinnoista puolustusteollisuudessa kansallisella tasolla, se tarkoittaa, että meillä on välttämätöntä päällekkäisyyttä meidän investoinneissanne. Tässä ohjelmassa keskittäisiin ensinnäkin eh, tuotantoiden, tuo, työtantoiden suunnittelun puolustuskomponenttien valmistamiseen ja halutaan laatia yhteisiä tekniikoita, halutaan luoda prototyyppejä ja eh, haluamme myös sertifiointia ja laadukkuutta ja tutkimustyötä toiminnan pitää edellyttää, toiminta edellyttää ainakin 13 yrityksen yhteistyötä, jotka sijaitsevat vähintään, vähintään kahdessa jäsenvaltiossa. Tätä rahoitusta varten 500 miljoonaa euroa komissio on ehdottanut tätä vuosille 2019-2020 on mielestäni järkevää. Kuitenkin minun on pakko sanoa teille, että tämän pitää tulla ulos näistä MRK sen pitää olla Emmerkon marginaalin ulkopuolella. On kyse siitä, että kyse uusista aloitteista, jotka hyödyttävät kaikkia. Eli rahoitus voitaisiin löytää muualta, joka ei liity mitenkään joka, liittyy näihin, joka mitenkään liittyy näihin, näihin uusiin rahoituksiin. Tässä on kyse PK-yrityksistä, meidän taloutemme moottoreista ja minä haluaisin, että meillä olisi tietty kategoria hankkeita, jotka, olisi, jotka olisivat keskittyneet tähän PK-yrityksen sektoriin. Eli tällä tavalla ainakin 20 prosenttia kokonaisbudjetista suunnattaisiin PK-yritysten toimintaan puolustusteollisuudessa. Tällä tavalla voimme myös taata tämän ohjelman menestyksen ja sen toimivuuden ja pyydän, että komissio voisi hyväksyä tämän delegoidun säädösten mukaisesti, niin kuin työhjelmässä on sanottu. Tarkistusten määräaika on 7. joulukuuta kello kolme iltapäivällä ja sen jälkeen olen täysin käytettävissänne kaikille ehdotuksille kaikilta kollegoilta. Kiitos. Kiitos edustaja Gonzales Pons. Olen saanut vain yhden puheenvuoropyynnön ja se on minulta itseltäni. Edustaja Kölmel. Niin, Kyllä, minä teidät näin. Sen vain halusin tässä osoittaa. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Jotain huomannut? Denano? Selvä. Niin. Haluaisin ottaa kantaa tuohon sisältöön. En puheenjohtajana, vaan parlamentin jäsenenä. Ja samalla sanon, että tämä kanta tulee nyt SPD valtuuskunnalta SDn sisältä Eli en nyt voi puhua vielä ST-ryhmän puolesta, enkä ole myöskään varoistelija, mutta SPD keskustelut tästä ohjelmasta ovat tuoneet tietty tuloksia, jotka olisivat esitellä ensinnäkin. Meistä tuo oikeus perustassa ohjelmassa on ongelmallinen, koska on olemassa konflikti komissio valitsevan oikeusperustan välillä, joka itse asiassa liittyy teollisuuspoliittiseen aloitteeseen, tukeutuisi siihen, ja toisaalta kohta EU-perustuksen sisällä, joka selvästi EUn ja EUn toimet sanotaanpa tällä yleisellä puolustusalalla ottaa huomioon ja samalla Tämä liittyy sortti 2020 kysymykset. Eli me, epäil, me pohdimme, onko oikeusperusta valittu nyt oikein tässä ohjelmassa. Haluaisin, että tätä pohdittaisiin toiseksi. Arviointikysymys. Tässä voi olla eri kantoja tietysti. Minusta säästöpotentiaali, joka nyt on mainittu, on vain teoreettista säästöpotentiaalia. Olin toisen MEPin avustajat täällä vielä aikoinaan, kun yhteismarkkinat ovat vasta alullaan. niin silloin oli eurooppalainen direktiivi, joka liittyy rakennussektorille. Rakennussektori tietysti oli täysin selvää, että jos EU-rakennussektorilla tietyt asiat harmonisoidaan, niin sitten tulee synergiaetuja ja voi tulla säästöjäkin potentiaalisesti. Ja hyvät naiset ja herrat, EU ei ole voinut sopia edes yhtenäisestä sähköpistokkeesta. Ja no, meillä kaikilla on nämä adapterit taskussamme, kun matkustamme ympäri Eurooppaa, ja sitten sitä pitää laittaa hotellista, jos halutaan virtaa seinästä. Ja nyt äh, asiantuntijat ovat keskustelleet äh, näistä kolme näistä kolme tai kahden pistokkeen versiosta, niin no, mutta keskustelu päättyi hyvin lakoniseen ilmaisuun, että ei, ei nyt sitten tarvitse tällaisia asioita tässä päätään vaivata. Tämä on viittaus siihen, että siellä missä jäsenvaltiot aloittavat toimintansa ja kun haluat suojella näitä sektoreitaan, ja minun on nyt suuri epäily, että puolustus sulla näin tulee olemaan, niin no, tämä minun pelkoni, että tässä tulman tilanne, jossa jokainen hallitus haluaa oma puolustusteollisuuttaan suojella, ettei sille tule kilpailuhaittaa suhteessa muihin, koska tässä kyse alasta, no yleensä ei ole muita asiakkaita kuin valtio, julkinen sektori, No se, että tämä nyt sitten muuttuisi, no se yllättäisi minut. Ja tilanne, ainakin kolme firman kanssa on tietenkin asia, joka ottaa huomioon sille, jos ei tässä nyt päästä kansallisen yhteistyöhön, niin silloin se syytä tähän ollenkaan, että Eurooppa tässä toimisi perustamme mukaan viimeiseksi. Tässä samaa mieltä esittelijän kanssa – ja olen hyvin tyytyväinen Tänne kannastanne edustaja Gonzales Pons niin rahoitus nimittäin. Olin hieman pelästynyt kuin komissio. Ei tässä salissa, mutta tässä valiokunnassa esittelin näitä rahoituspuolen kysymyksiä. Ja no, juuri puhuttiin MRKsta ja riittävätävistä joustovaroista ja rahoituslähteistä – ja sehän vain tulee lisääntymään toivovarmuus, jos nyt sitten otetaan uusi ohjelma, joka tulee vaatimaan paljon rahoitusta tai tulisi senpä takia niin henkilökohtainen kantani on se, että jo, valtuuskunta tässä kyllä ehkä jakaa sen, ei ryhmä, mutta valtuuskunta, niin on tässä mieltä, että tämä ohjelma voidaan hyväksyä vain, jos on selvää, että sille tulisi uutta tuoretta rahoitusta neuvostolta. Kiitos. Sitten edustaja Kölmelä. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin kiitän esittelijää ehdotuksesta. Ja tämä liittyy samattomasti siihen, mitä te sanoitte, jatkaisin siitä. Tämä kysymys, sanoin, ei ole, sitä ei ole vitty ihan loppuun. Siinä no, tämä kuulostaa ehkä kauniilta, mutta tämä on kuitenkin teoria. Sillä yksi asia on selvä, että tässä nyt jo puhutaan volyymin osalta puolustusalalla jäsenvaltioissa ei mistään murusista, vaan puhutaan miljardisummista. Ja ei nyt voi mitenkään kuvitella, että kansallisvaltioissa ei nyt tähän asti oltaisi pohdittu sitä, että miten nämä asiat tehtäisiin mahdollisimman taloudellisesti ja tehokkaasti, jotta saataisiin hyviä kauppoja aikaan. Näin on ollut nyt jo, tästä on ihan varma. Se on sitä, ei voitaisiin vielä parantaa jotakin, mikä on hyvä tietysti, mutta lähtökohta minusta menee nyt väärään suuntaan. Sanotaan nyt, että no, koska tämä on eurooppalaista, niin pitää rakentaa klustereita. Tämä ei kuulosta minusta harvinaisuudelta eikä kuulosta kilpailun lisäämiseltä, vaan tämä kuulostaa siltä, että olisi lisää byrokratia. Eli sitten taas tulisi siitä, miten tilanne muokkautuisi nyt tosi paljon parempi, jos yritettäisiin toimia vapaaehtoispohjalta, että tällaisia luomuksia tuotaisiin yhteen ja sitten jokainen jäsenvaltio voi sitten osallistua halunsa mukaan. Nämä tuot esimerkit niin, että no, EU-jäsenvaltiot käyttävät paremmin asejärjestelmiä kuin NATO-kumppanimme USA. No, se on ihan jälkeenpäin argumentti, mutta sitten pitää tietysti myös pohtia sitä, että ovatko jäsenvaltiot valmiit jatkossa – käyttämään harmonisesti näitä järjestelmiä, sillä jos näin ei ole, niin sitten tietysti voidaan pitkään puhua näistä asioista, mutta kuitenkaan se ei tule käytännössä toimimaan, eli tässä pitää puuttua näihin perväisisyihin ja pohtia, että mitä jäsenvaltiot ovat valmiit tekemään, mitä ovat valmiit harmonisoimaan, sillä vain jos niin tehdään, niin voidaan toimia yhteistyössä, mutta se näyttäisi silti, että jäsenvaltioiden pitää tätä tukea ja me EUna voimme luoda tässä puitteet, jonka sisällä jäsenvaltiot voivat tehdä ostoja on tehokkaasti. Ja sitten jos on kyse niin haluaisin vielä tuoda sellaista pöytään, että tämä faktisesti tarkoittaa sitä, että suurissa miljardivolyymissa jatkossa näitä sopimuksia tulisi tippumaan pois, sitten pitää johdonmukaisesti myös sanoa, että siinä nuo erityiset eivät ole Suomisen tarvittavia, sillä muuten tämä ei olisi ymmärtävä toiminta, että toisaaltaan, että halutaan tehdä ostoja tehokkaammin, ja sitten jos puolustusfirmat eivät enää samalla tapaa voi volyymia myydä kuin aikaisemmin, niin sitten lopussa niitä täytyy tukea subventioon. Joten tässä minusta asiat pitää ajatella loppuun asti, ja tämä on niin helppoa kuin miltä nyt vaikuttaa. Kiitos, edustaja Denano. Oui, monsieur le président. Niin, puheenjohtaja, on totta, että tässä törmätään moniin kysymyksiin, juridisiin, teknisiin, normatiivisiin, rahoituksellisiin asioihin. Mutta kyllä tässä pitää päästä eteenpäin Euroopan puolustuksessa. Meitä uhataan. Tiedämme sen. Amerikkalaiset ovat jo lähteneet tälle tielle. EU pitäisi nyt pohtia turvallisuuttaan ja suojeluaan Minua kiinnostaa kaikki se, mitä on kehitelty sen ajatuksen ympärille, että EUlla voisi olla enemmän yhteistyötä puolustuksessa. Me olemme työstäneet tästä jo tutkimuskysymystä. Tänä päivänä puhutaan teollisuudesta, tuotannosta, ase, Ei tässä nyt pidä heittää lasta pesuveden mukana. Pitää tehdä yhdessä työtä niiden näkymien myötä, joita meillä on edessämme Euroopan puolustuksessa. Asiat eivät ole yksinkertaisia, mutta jos asiat olisivat yksinkertaisia, me tässä olisi enää keskustelemassa ja ratkaisu olisi jo löytynyt. Yksi keskeisin huolenaihe on tietysti rahoitus. Totta, raha, josta puhutaan, on riittämätön suhteessa tarpeisiin, jotka on tuotu esille meidän pitää erittäin nopeasti toimia siten, että jäsenvaltiot tajuavat, kuinka tärkeää on laittaa nyt pöytään tiskiin välttämättömät rahat Euroopan puolustamisen vuoksi. Tämä on ensimmäinen aske. Meidän pitää arvioida tekniset ja juridiset ja rahoitukselliset vaikeudet, mutta meidän pitää lähteä liikkumaan tähän suuntaan. Kiitos. Frau bitte. Edustaja Holmeier. Ähm, liebe Kolleginnen Kollegen, ich... Arvon kollegat, kyllä minä nyt ymmärrän, että käsit ihmettelemme ja valittelemme näistä mekanismeista. No, puhuttu sitä, miten jäsenvaltiot ovat tässä toimineet niin edelleen. Mutta että nyt voi johtaa siihen, että nyt sanotaan, että no pitäydytään nyt sitten tässä, eikä muuteta mitään, vaan seuraavaksi pitää sitä, että etsitään se mekanismi, miten tätä tilaa voidaan muuttaa, miten se pitää muuttaa, koska on yhä enemmän uhkia ja koska ulkopuolustuspolitiikassa on muutoksia agendan osalta ja sen myötä ensinnäkin tarvitaan enemmän ja pitää kehittää asioita enemmän yhdessä, joten pitää myös pohtia sitä, että ensinnäkin miten voidaan toimia tehokkaammin osittain, toisaalta miten sitten voidaan vielä tämä kaikki rahoittaa ja mitä tästä voi tehdä yhteisesti EU-tasolla ja mikä sitten hoidetaan jäsenvaltioissa. Sitäkin minusta tämä, lähestymis, tämä, al, tämä konsolisponssin lähestymistapa on oikea. Heti alusta alkaen että sanotaan, että täytyy nyt aloittaa. Tämä ei ole viimeinen askel, vaan ensimmäinen askel, joka nyt otamme. Ja no ei kaikkia kysymyksiä ongelmia tällä ratkaista varmastikaan, mutta se on ensimmäinen askel oikeaan suuntaan ja sitten siitä seuraa muita askelia, joista pitää keskustella ja analysoida. Kiitos. Sitten mielelläni antaisin puheenvuoron komission edustajalle. Onko täällä ketään, joka näin haluaa tehdä? Herra Orel. Thank you, Mr. Geyer. Kiitos, herra Geyer. Kiitos valiokunnan jäsenille mielenkiintoisesta keskustelusta. Budjettipääosaston edustajana pitäydyn vain rahoituspuoleen. Se on meidän asiantuntemustamme ja totta kai valiokunnan suurempia huolenaiheita tietysti täällä. Muistan hyvin elävästi, että heinäkuussa esittelin komission ehdotuksen tämän valiokunnan jäsenille. Siinä on mukana myös ehdotus rahoittaa 500 miljoonalla 75 prosenttia yksi A-otsikon alla ja 25 prosenttia liikkumavarasta. Selvää oli, että ehdotus ei ole saanut ihan yksimielistä lämmintä vastaanottoa. Muistan herra Fernandesin ja monen muunkin eläväisen puheenvuoron aiheesta. Eli selvää on, ja komissio on sen kyllä ymmärtänyt, että parlamentti kyllä haluaa saada aikaan rahoituksessa kompromissin, jossa vähemmän siirretään varoja paikasta toiseen kuin mitä komissio on esittänyt. Halusin kuitenkin jäsenten kiinnittävän huomiota siihen, että neuvoston puolellakin kannat ovat kovenemaan päin. Vaikuttaa siltä, että neuvoston tarkoituksena yleisnäkemyksessä, jota valmistellaan, on päästä 100 prosenttiin, ei puhuja korjaa 100 prosenttia varojen siirtoja, en voi tietenkään ennakoida lopullista kantaa neuvostossa, mutta näin olemme ymmärtäneet heidän kantansa kehkeytyvän vastoin kuin mikä oli kanta neuvostossa viime kerralla neuvotteluissa ajatellen esiriä, kun ensin hyväksyttiin komission ehdotus että 75 prosenttia. Eli totta kai neuvostossakin ennen neuvotteluja kannat kovenevat. Tässä vaiheessa oikeastaan voimme vain todeta, että neuvottelut käyvät vaikeaksi rahoituksesta, mutta mehän nyt olemme aina valmiina esittämään kompromissiehdotuksia – näin voidaan auttaa sekä parlamentin neuvostoa pääsemään yhteisymmärrykseen tässä hyvin tärkeässä ehdotuksessa. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos herra Urel. Niin, myöskin Bro Pasto taitaa olla paikalla tai joku edustaja heistä. Olkaa hyvä. Merci beaucoup. Euh, simplement une Kiitos paljon. Ihan yksi huomio tai kommentti. Tämä on tärkeä asia ja oikeusperustaan liittyen. Todellakin on hyvä tehdä ero, kun puhumme EUn sopimuksesta EUn toiminnasta. Artikla 100 73, joka on tämän esityksen pohjalla, ja myös sopimus EU-sta, e, perustamissopimus EU-sta todellakin, jossa kielletään käyttämästä yhteisön budjettia rahoittamaan puolustustoimintoja. Sen takia tämä ohjelma ei perusty mihinkään EUn perustamissopimukseen, vaan artiklaan 173, joka liittyy EUn toimintaan. Ja oikeusperustahan on, oikeusperustassa puhutaan myös teollisuuden kilpailukyvystä, eli ohjelman tarkoituksena ei ole lähteä rahoittamaan puolustusta, vaan on lähteä rahoittamaan teollisuutta ja ainoastaan kehitys, kehittämisvaiheita, teollisuuden kehittämisvaiheita ihan vain prototyyppitasolla. Komissio ei ehdota, että mentäisiin tästä edemmäksi, eikä ehdota mitään rahoitusta kapasiteetin saamiseksi, joka kuuluu yksinomaan jäsenvaltioiden toimivaltuuksiin. Eli me olemme sitä mieltä, että tämä on ihan hyvin yhteensopiva perustamisopimuksen kanssa, mutta on totta, että ohjelma H2020 ei anna mahdollisuutta rahoittaa puolustusteollisuutta, mutta sen takia me, me emme perusta sitä siihen, vaan olemme ottaneet riippumattoman oikeusperustan tässä 2020 olemme täysin sen siitä irrallisia, mutta haluan kiinnittää huomiota siihen, että tämä H2020 asetus sulkee pois tutkimusrahoituksen puolustuksessa, mutta perustamissopimus ei sulje pois tätä rahoitusta tutkimustyöhön, joka liittyy puolustukseen. Eli siis näin olen tämän asetuksen, jota voimme tehdä sitä, mitä tässä nyt on tutkailtu, mutta nimenomaan kun on kyse kehityksestä, mutta jättää kaikki siis kehitysvaiheeseen. Vielen Dank für diese Erläuterung. Kiitos äh, valaisevista tiedoista. Ja esittelijä vielä. Olkaa hyvä, edustaja González Pons. Muchas gracias. Kiitos paljon puheenjohtaja ja kiitos kaikille tästä keskustelusta. Uskon, että tämä on vasta ensimmäinen lajissaan monia muita on vielä tuloillaan ja tulevat olemaan erittäin mielenkiintoisia. Toivon ja odotan tarkistuksia kaikilta kollegoilta, kommentteja, jotka voivat helpottaa sitä siihen, että meillä lopulta on hyväksyttävissä oleva teksti tässä valiokunnassa. Kuitenkin neljä asiaa, joista jotka haluaisin selventää. Ensimmäinen on, ei tässä ole kyse asiakirjasta eurooppalaista puolustuksesta. Se emme ole keskustelemassa, josko optio EUlle olisi pyrkimys eurooppalaiseen puolustuspolitiikkaan tai ei. Tässä on kyse lausunnosta budjetissa, jossa puhutaan tästä politiikasta, josta päätetään toisessa valiokunnassa. Ei meille kuulu keskustella siitä, josko meidän pitää edistää tai ei eurooppalaista puolustusteollisuutta, meidän pitää antaa, meidän kuuluu antaa lausunto budjettivaliokuntana eh, asiasta, josta keskustellaan muissa, muussa valiokunnassa, joka on tässä asiassa toimivaltainen. Toisekseen minusta olisi hyvä, että kaikki ymmärtäisivät myös sen, että emme ole puhumassa mistään materiaalin ostamisesta, olemme puhumassa tutkimustyöstä ostamassa Äh, olemme ostamassa materiaalia yhdessä jäsenvaltioiden kanssa. EUn kanssa ei ole kyse siitä, vaan on kyse eurooppalaisista puolustusteollisuuden yrityksistä, jotka voivat yhdessä tutkia sitä, miten voidaan alentaa kustannuksia jäsenvaltioille niiden puolustuspolitiikassa. Kolmanneksi jos tarkastellaan asiaa budjettinäkökulmasta, on ihan ilmiselvää, että yhteinen tutkimustyö tuottaa säästöä. Tällä hetkellä me olemme tuhlaamassa tai käyttämässä tutkimuksien ja kehitystyöhön teollisuus, puolustusteollisuudessa 27-28 kertaisesti, jos me tekisimme sen yhden ainoan kerran. Totta kai se olisi taloudellisempaa tämä esimerkki ei nyt ole tietenkään siirrettävissä, mutta kuvitelkaapas niitä kustannuksia, jotka koituvat Yhdysvaltojen armeijalle, jos tutkimus ja puolustuspolitiikassa ei olisi federaalista, federatiivista, vaan jokainen jäsenvaltio tai voi olla, omaisi siellä oman mallin taisteluvaunuista esimerkiksi, niitä olisi 51 erityyppistä. Eli nyt on tämä tapahtunut Euroopassa, se on jo tapahtumassa. Tuhlaamme enemmän kuin Venäjä tutkimustyöhön ja, ja kehitykseen, tutkimustyöhön puolustusteollisuudessa tuhlaamme todella ja me olemme todella pahasti jäljessä esimerkiksi venäläisistä. Ja päätän puheenvuoroni tähän ajatelmaan neuvostolle ja komissiolle. Se on samoilla linjoilla kuin tämä valiokunnan puheenjohtajan ajatusrakennelma. Jos me puhumme nyt täällä yhteisestä tutkimuspolitiikasta, puolustuspolitiikassa, jotta saisimme säästöjä. Tätä säästöä ei voida tehdä Euroopan budjetissa, vaan jäsenvaltioiden budjeteissa. Ei ole mitään mieltä, että samanaikaisesti sanomme, että meidän pitää tutkia yhdessä puolustuspolitiikan materiaalia, jotta voisimme tehdä suorittaa säästöjä jäsenvaltioisissa ja sitten rahast, varastot tulevat, rahat tulevat EU-budjetista, jos säästö toteutuu kansallisissa budjeteissa. Niiden pitää olla kansallisissa budjeteissa ne, jotka antavat eniten rahoja ja varoja, eikä sitä pidä sitten ottaa irti yhteisön budjetista. Eli säästö kansallisissa budjeteissa Eli kenen pitää rahoittaa mm, tätä politiikkaa, se on kansalliset budjetit. Ja toivon, että olen tässä, saan kuulla kaikkien teidän muiden näkemykset ja me käymme jatkossa vakavaa syvällistä keskustelua, koska tämä aihe kyllä vaatii tämän tyyppisiä keskusteluja paljon lisää. Kiitos paljon kaikille. Kiitos edustaja González Pons. No niin, olemme vähän aikataulusta edellä. Monet kollegat nyt ovat laskeneet sen varaan, että tasan puolelta aloitetaan. He ovat varmaan tulleet takaisin, takia ehdottaisin, että pidämme tauon, 12 minuutin tauon ja äänestyksiä jatketaan sitten puolelta. Kiitos. That gives me chance. Yeah.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 Kolleginnen und Kollegen, wenn Sie... Kollegat, pyydän ystävällisesti istumaan paikoillenne. Sitten aloittaisin äänestykset. Sie wissen, dass wir... Tiedätte, että äänestysmenettelyssä tarvitaan äänestyskortteja toivottavasti ne on mukana. Monissa tapauksissa näin näyttäisi olevan. Kollegat, äh, puuttuuko joltakulta äänestyskortti, että pitäisi kättä nostamalla sitten äänestää? Ei. Sitten järjestämme koeäänestyksen. esimerkiksi Onko, olenko johtanut tätä koko tähän hyvin? Koeäänestys tästä edellisestä aiheesta. Joo, no, dann muss noch jemand die Abstimmung eröffnen. Okei. Okay. Äänestys alkaa. Äänestys alkaa. Kiitos. Ovatko kaikki äänestäneet? Siltä näyttää. Äänestys päättyy. Abstentions. Also 17 meitä, että olen johtanut hyvin kokosta kolme taitaa tällä vastaan ja yhdeksän tyhjää, jos näin oikein. Okei, okay. good. Timo, aus Timo, omasta valtuuskunnasta selvä, tämä kirjataan. Hyvä, mutta sitten voidaan äänestää. Täällä nyt on tarvitaan kolkata paikalla. Sitten siirrytään tähän vakavasti otettavan osaan äänestystä. Ensimmäinen äänestys. No, ei vaiskaan. Eli meillä on nyt siis tämä äänestyspaketti tulossa iltapäivällä kokonaisuudessaan, joka liittyy perjantailan työhön. Tästä keskusteltiin tänä aamuna, joten pitäisi olla selvää, miten tähän suhtaudumme. Ensimmäinen on poliittisessa yhteydessä tähän, sillä parlamentin kanta oli se, että että oli lisäysesitys numero 6 budjetista 2017. Sitä äänestetään, jos päästään tyydyttävään ratkaisuun, näin on ollut. So, deswegen... No niin, sitten äänestämme, kuten sanottua, minun kertomietinnöstäni lisätalousarvistus numero 6 Tarkoitus 1 kohta 1 puolesta vastaan. Selvästi enemmän hylätty. Tarkoitus 2 puolesta kaksi vastaan. Loput hylätty. Tarkoitus kolme puolesta vastaan. Hylätty. Tarkoitus neljä puolesta viisi vastaan. olisi enemmän tyhjää. Ei ole hylätty. Sitten tulemme loppuäänestykseen. Nimi, huutoäänestysäänestys alkaa. Ja, ja. Asso, entschuldigung, entschuldigung. Pahoittelut minun virheeni. Niin pitäisi vielä sanoa, että tässä on kaksi teknistä oikaisua, jotka pitää tehdä, eli kohdassa 5 sanan tense, oikein pitäisi lukea amounted, sen sijaan täysin amounts. Ja sitten seuraavat sanat kohdassa 6 poistetaan as part of global agreement covering also 2018 union budget. Kaksi teknistä korjausta, mutta ne pitää nyt sitten vielä lausua ääneen. Eli nyt sitten loppuäänestys mietinnöstä näin muutettuna. Nyt sitten nimenhuutoäänestys alkaa. Sie alle abgestimmt. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hyväksytty. kaksi puolesta, kaksi vastaan, jos näin oikein Onnittelut esittelijälle. Kaksi vastainta, niin sanoin. Eikä tyhjää, ja niin kiitos. Sitten yksi äänestys. Tämäkin liittyy sovittelun tuloksiin. Sitten yksi äänestys joustavainen varojen käyttö vuonna 2017. Siinä esittelijä on Siegfried Murreshan. Tämä yksi äänestys niin tämäkin. Sitten koneenäistyksen näytys alkaa. Ovat kaikki äänestäneet. Selvä äänestys päättyy. 30 puolesta kaksi vastaan kaksi tyhjää hyväksytty. Sitten tulemme edustaja Vaideren mietintöön, Euroopan solidarisuusrahasto myös yksi äänestys, koneäänestys, äänestys alkaa. Äänestimmt, jetzt haben alle abgestimmt. Kaikki ovat äänestäneet, äänestys päättyy. kaksi puolesta, Kaksi vastaan hyväksytty. Onnittelut edustaja Vaidere. Dann kommen wir zum Seuraavaksi tuo varojen käyttöönotto, joka liittyy minun budjettiin siis käyttänyt tuo yksi on syssö, eli... Sorry, sorry, sorry. Um, so, dann haben wir drei, Entschuldigung, so. Pahoittelut, sanoi puheenjohtaja. Sitten kolme hakemusta liittyvät äh, kertomavarojen kohta yksi, tarkastus yksi puolesta. Neljä vastaan. Sitten tyhjää, ei kukaan hylätty. Tarkoitus kaksi puolesta. Neljä vastaan. Tyhjää, ei kukaan. Sitten on hylätty sitten kolmonen puolesta vastaan. Viisi tyhjää, kukaan sitten on hyväksytty loppuäänestys koneäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Sitten 30 puolesta kolme, vastaan yksi tyhjää, hyväksytty. Kiitos. Sitten tulee edustaja Popan mietintö Euroopan rahaston varojen käyttöön Suomen hakemuksen johdosta. Tässä on tarkistuksia, otetaan numerosta kaksi Empliltä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Numero kolme myös Syysvalikunta puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 4, valikunnalta puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 5 Sarvamaalta puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 6 tyysvalikunnalta puolesta, vastaan, Otetaan koneäänestys. Äänestys alkaa. Yksi ääni puuttuu. No jos se joku haluaa niin selvä. Äänestys päättyy. Hylätty. 19 vastaan puolesta yksi tyhjää. Tarkistus 7 myös Emple-valikunnalta puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 8 samalta valikunnalta puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 9 työsvalikunnalta puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus yksi Sarvamaalta puolesta vastaan. Hyväksytty. Sitten loppuäänestys. Ah, me sanottiin, että tarkistus 6 on otettu pois. Okay. Ich kann mich auch erinnern, dass wir zwei... It voted against sitä vastaan äänestettiin, niin minäkin muistin. Kyllä, kyllä. Ihan rauhassa vain. Sitten loppuäänestys. Popan mietinnöstä koneäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 31 puolesta kolme vastaan. Hyväksytty onnittelut esittäjälle. Sitten Toinen mietintö, liittyy globalisaation rahastoon, nyt on kyse Kreikan hakemuksesta. Attikan alue. Esittelijä on edustaja Vieux. Tässä on tarkistuksia. Otetaan numerosta kaksi työllisyysvaliokunnalta puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissi yksi puolesta. Vastaan. Tyhjää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 Hyväksytty 31 puolesta kolme vastaan. Onnittelut. Seuraavana edustaja Novakovin lausunto nuorisotyöllisyysaloitteen täytäntöpanosta. Tarkistus 7 Kölmeiltä puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Suullinen tarkistus yksi esittelijältä. Niin tässä lukee edustaja Novakov. Onko tästä sanottavaa? Okei. Okay. Um... Selvä. Onko? Vastustusta ei näy olevan. Sitten äänestetään puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kompromissi 2. Yksi tulee myöhemmin selvä. Kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 10, 11, 12 ja 14 raukeavat. Ja sitten tarkistus 3 puolesta 13, 13, 13, puheenjohtaja. Kyllä, kyllä. 13. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 3. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 15, 16, 17 raukeavat tarkistus 18 esittelijältä, joka tukee tarkistus 18, kuka näin ei tee, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 20, kotikoltaan äänestys ensimmäinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Osa kaksi puolesta vastaan. Otetaan koneäänestys. Avaan äänestyksen. Äänestys päättyy. Hylätty. 12 vastaan 15 puolesta yksi tyhjää. Kompromissi 4 puolesta vastaan, tyhjää, kompromissi 4 hyväksytty, tarkistus 23 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 24 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 25 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 1, suullinen tarkistus siis teiltä puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Tarkistus 2 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kompromissi 1 puolesta vastaan. Sillä on enemmistö. Tarkistus 3 pois. Sitten tullaan loppuäänestykseen koneäänestyksenä. Äänestys alkaa. Dann machen wir weiter mit den... Sitten siirrot. No, Siinä käytän itse puheenvuoron. Arvoisat kollegat, siirrot 22, 27 ja 31. Suosittelen niistä äänestämään myös 28. Se siirrettiin viime kokoukselta. Siirtyvät kysymykset No siinä puhuttiin EASON ja komission yhteistyöstä, mutta nämä kysymykset on ratkaistu, joten voin suositella teille siirtoa myös 28 ja haluaisin, että sitä äänestetään, mutta sitten numero 33 siirto, siitä on kysymys komissiolle. Siinähän on kyse Turkin tuosta liittymistä tuosta siitä perjantaina neuvoteltiin tiiviisti sovittelussa ja sitten kysymys Herogeelille tässä yhdessä on, että miksi ehdotatte meille tätä siirtona eikä osana perjantain neuvotteluja sovittelussa. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja puheenvuorosta. Jos sopii, esittelen lyhyesti tämän siirron, että tiedetään, missä mennään. Komissio esittää tässä, että me saamme siirron 62 miljoonan sitoumusmäärärahan osalta Turkin epävaroista humanitaarisen apuun. 16. marraskuuta jäsenyyttä valmisteleva komitea kokousti ja teki muutoksen neljään monimuotiseen ohjelmaan Turkin osalta. Ennen kaikkea budjettikohdat, joista maksetaan EU-ta rahaa alueen sosiaaliseen ja alueelliseen kehitykseen, niin kutsuttua koheesiota koskeva edeltävä kohta. Siinä huomiotaan huomioidaan se, että ei ole riittävästi hankkeita eikä myöskään käytty astolle kovin korkea ollut, ja varsinkin jos ajatellaan ympäristöä ja liikennettä. Niinpä, komitean kokouksen jälkeen 2017 määräraha leikattui 89 miljoonalla. Ja niinpä 16. marraskuuta tätä rahaa tuli käyttöön muuhuin, muihin tarpeisiin vielä tänä vuonna. Ensinnäkin täydentäisi sitä, että leikkaus on suoritettu, kun on selvästi osoitettu heikko käyttöaste tänä vuonna. Yhdessä Turkin viranomaisten kanssa näin sovittiin. Eli kyse on talousarvion hallintapäätöksestä leikata tätä, kun on ollut heikko käyttöaste yhdessä Turkin kanssa. Humanitaarinen tilanne kuitenkin samaan aikaan on erittäin vakava huolenaihe. Uskoisin, että valiokunnan jäsenet kyllä tietävät tilanteen siellä. Syyriassa on nyt 6,1 miljoonaa ihmistä kotikunnalta lähteneiltä. Tänäkin vuonna iso määrä. 13,5 ja miljoonaa ihmistä ehkä tarvitsee humanitaarista apua tavalla tai toisella. Eli jotta voidaan vahvistaa vastaustamme kriisiin, komissio esittää, että käytetään 62 miljoonaa, kun ne vapautuvat talouskumppanuussopimuksesta ja pantaisiin humanitaarisen apuun. Jos Kaijanin kysymyksen ymmärsin oikein, on kyse tästä vuodesta. Viime perjantaina puhuttiin ensi vuoden talousarviosta. Lopuksi ennakoiden jo jatkokysymyksiä. 89 miljoonaa on tullut käyttöön, kun on leikattu talouskumppanusopimuksen määrärahoja 2019 osalta 89 ja nyt pannaan 62 humanitaarisen apuun, entäpä loput 27 miljoonaa, 17 miljoonaa vahvistaa ENAta, varsinkin eteläistä puolta välimerta. Ja ehkä sen niille on mielenkiintoista se, että loput 10 miljoonaa vahvistaa YK UNRAN toimintaa Palestiinan pakolaisten parissa. 27 miljoonaa eivät edellytä budjettiviranomaisen hyväksyntää, koska se hoidetaan komission sisällä siirtona. Kiitos. Tämä selkiyttää otetaan asioita, koska no, kysymys siitä, miten tuo IPA-tuki tulkikäsitellään sovittelussa. No, se oli poliittinen arvio siellä, ja te otette esille, että tässä on kyse no, puhtaasta siirrosta koska ei ollut tuota käyttöostetta tarpeeksi. Sitä sanoita kuitenkin pyytäisin, että tuossa siirto 32, siinä on kyse merkittävästä osasta, joka on yli 7 miljoonaa euroa. Voisitteko siinäkin vielä selvittää, selventää, mistä on kyse siirrossa 32? Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Numero 32 siirto liittyy siihen, että tässä vahvistetaan Euroopan unionin paikallista energiatukivälinettä. Elena nimeltään. Ja sitä horisontti 22 puitteissa hoidetaan. Olemme esittäneet, että 77,3 miljoonaa otettaisiin käyttöön verkkojen Eurooppa-välineestä Elenaa vahvistaaksemme. Tämä liittyy puhtaan sen energiaan tiedonantoon marraskuuta 2016 ja tarkoituksena on saada julkisia ja yksityisiä sijoituksia energiatehokkuuteen ja uusiutuviin rakennuksissa. Ehkä jäseniä kiinnostaa tietää, että Elenan vahvistaminen verkkojen Eurooppa-välineestä horisonttiin on kahdessa siivussa – nyt ensinnäkin tämän vuoden siivu, jota nyt esitämme, 77 miljoonaa, ja, ja ensimmäinen, se seuraava siivu ensi vuotta varten tulisi myös, mutta viime perjantai ennakoimme, että se tulisi jo sovittelukomitean päätelmin, eli ne on jo huomioitu talousarviossa, kun verkon Eurooppa energiasta on viety ja siirretty horisontti 2020. Kiitos. Kiitos Selvästi tiedosta katson, että onko valiokunnan jäsenillä kommentteja, kysymyksiä näihin siirtoihin liittyen. Ei näyttäisi olevan esittelijänä. Suosittelisin, että näistä siirtoista näyttäisi sihteerissä sanomilla, että näistä voidaan äänestää blokkina, mutta koneäänestyksenä. Onko tähän liittyen kommentteja? Ei näyttäisi olevan Avaan äänestyksen blokkina näistä siirroista. So, schließe die Abstimmung. Äänestys päättyy. Hyväksytty 26 puolesta yksi vasta, kaksi tyhjää. Onnittelut eteenpäin. Muut pääluokat. Puheenvuoron sai esittelijä Indrek Tarand edustaja Tarand. Ehdotus olisi, että kävisitte läpi toimielimen toimielimeltä sillä, tai instituutio, instituutiolta sillä, on tiettyjä siirtoja, joista ette nyt, joita ette nyt suosittele hyväksyttäväksi, joten on avoimempaa, jos sanotaan instituutio, instituutio, toimii toimielimeltä, jos tämä teille sopii. Selvä. Olkaa hyvä. Dankeschön. Kiitos herra varapuheenjohtaja, teen ehdotuksenne mukaisesti pienellä korjauksella kuitenkin. Ensin kiinnitän huomiotanne tuomioistuimeen. Ja siellä halutaisiin kiinteistökuluja leikata, että se tuli päin naamaa siellä sovittelussa – mutta on tästä haittaa edelleen tuomioistuimelle, Jos on Holmairenkin siunauksen vielä, niin siinä tapauksessa kehottaisin teitä tukemaan siirtoja tuomioistuimelle, varsinkin kiinteistöön liittyvät siirrot. Jos ymmärsin teidät oikein, Hoidetaanko nyt äänestykset vai jatkanko tästä? Hoidan muutkin toimielimet. Ich wäre dafür, institutionsweise abzustimmen. Niin käydään läpi, tai äänestetään toimielimittäin. Basically we can vote. Eli nyt voidaan äänestää tuomioistuimesta oikeastaan. Für die Empfehlung des Berichterstatters. Niin, e, koestelijän suostusta koneäänestyksenä selvä. Sitten. Gut, wenn es, wenn es keine Einwände gegen die... Jollei kukaan vastusta esittelijää, kantaa ei niin tarvitse äänestää. Ei näyttäisi olla vastusta. Sitten jatketaan. Intrek, ole hyvä. Seuraava toimielin. Now we... Sitten Euroopan tuomioistuin. Neljä siirtoa. Kolme tavallisia siirtoja, mutta numero 14 sitten huomatkaapa, että olen pahoillani, että en voi sitä tukea, koska siinä sanotaan, että henkilöstö pääosin kärsi selkä, on, ongelmissa tarvitaan sähköllä toimia pöytiä – Totta kai minä tuen aina sitä, että parempia työolosuhteita tarjotaan uurastaville ihmisille, kun on kyse meidän rahoistamme. Mutta sitten huomataan, että säh, 700 euroa maksaisi. Se on Virossa opettajan kuukausipalkkaa. No Luxemburg on kallis maa, sen tiedän, mutta ehkä olisi parempi ostaa sitten fysioterapeutti tai joku liikunnanohjaaja tai semmoista. Onko meillä täällä sähköisiä tuoleja? Minullakin on selkärankaongelmia. ongelmia minä antaisin Klaus Vellelle vaikka, että jäsenille tehtäisiin jotain, eikä tilintarkastustuomioistuimen henkilöstölle, joka kärsii selkäongelmista. Ei tässä ole ironian häivääkään. Eli mihin asti tässä mennään? Muutama tuhat tyhmä juttuja, miksei, sormia näpsettämällä. Mutta Luxemburgin ihmisten pitäisi nyt miettiä, mistä on kyse. Jotkut ehkä kärsivät enemmän. Ja he nyt sitten tarvitsevat sähköisiä laitteita. Ja voi, jos olen nyt poliittisesti epäkorrekti jo etukäteen. Mutta vaikka sitten sähkötuoleja ostetaan joita käytetään Yhdysvalloissa, ja tätä vastaan kyllä olen. Tästä haluan äänestyttää. Also, das du mal was... Niin, no kirjoitetaan pöytäkirjana, että sinä et tarkoittanut tätä ironisesti, se on ihan poikkeuksellista. Sitten menee, sama menettely, valiokunta, oletteko yhtä mieltä esittelijän tavan kanssa? Jos se oli vastustutta, niin ei, ei tarvitse äänestää. Ehdotus. Kolme siirtoa, tietysti meille hyväksyä ne. Ja 14 hylätä, se on ehdotus. Selvä. Kuka on sen puolesta, kun puolustetaan, tai siis kuka se puolesta, että seurataan esittelijän kantaa, että pitää koneäänestyksenä? Ähm, 14. 14. Se, että 14 siirtoa ECAlle se on se, mitä Inrek, mille Inrek haluaa sanoa ei. Ja ehdottaisin, että äänestetään 2011-2013 siirrystä blokkeina. Hän, e, hänen ehdotuksensa on sanoa kyllä näille siirroille, joten sitä tehdään koneäänestyksenä. Äänestys alkaa. Ja, José Manuel. Il faut comprendre bien. Tässä täytyy nyt ymmärtää hyvin. Olisi ehkä helpompi sanoa, että Äh, siirto numero 14, siitä äänestämme. Jos me äänestämme kyllä, niin silloin äänestämme siirtojen puolesta. Jos äänestetään ei, niin se on sitä, mitä esitteli ehdottaa. Muuten tässä tulee sekannus. Ihan on oikeassa, kuuluu sieltä vierestä. Kiitos paljon. Okei. Okay. Okay. Sitten tuota Jose Manuelin ehdotusta voidaan käyttää Eli ei ole vastustusta. Te tulee intakiin siirtoihin 2013 Oikein. Sitten äänestämme nyt 14. Esittelijä ehdottaa hylkäämistä. Eli jos sanotte nyt kyllä, niin seuraatte sitten Indrek Tarantia. Jos sanotte ei, niin sitten olette hänen kantansa vastaan. Leute, es gibt einen Antragsteller. Hei, tässä nyt tuo esittelijä istuu tuossa ja hän haluaa sanoa ei. Jos haluatte tukea esittelijää, niin sitten teidän täytyy painaa vihreää. Jos ette halua tukea esittelijää, niin sitten pitää painaa punaista. Se on nyt suht helppoa. Okei. Okay. Selvä pyy. Ongelmani on, että menettely on meille tuttu siirtojen osalta. Tehdään tämä nyt toisinpäin. Valiokunta äänestääkö, tai antaisi Indrekkiille luvan hylätä nuo siirrot. Yeah, that's what I'm saying. Eihän minä sanon pitää äänestää ehdotuksesta Selvä. Hyvä. Eli otetaan koneäänestys. Eli Indrek pyytänyt, että hylättäisiin. Indrek kertaa hylkemistä. Nyt EPP näyttää alaspäin. Ymmärrän oikein. Haluatte hyväksyä. Sitten tehdään tämän selväksi. Eli You don't have to vote. Okay. Einstimmigkeit dafür, dann... Selvä, jos tästä on yksimielisyys, ei tarvitse Selvä. Ole hyvä, jatka. Ole pahoillani. Attends, euh, on va mettre... Euh, C'est président. okay, okay, C'est okay, extrêmement okay. simple. So, also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe... Jos ymmärsin oikein, niin tämä on nyt hyväksytty, tämä mitä Indrek pyytää siis selville sitäkin, niin Indrek jatkaa nyt viimeistä toimielimestä. No, mi. no. no Jens, les choses sont, extra, les choses sont extrêmement... Asiat ovat ihan yksinkertaisia. Puolemme tai vastustamme siirtoa. Jos vastustamme siirtoa, äänestetään vastaan. Jos puolamista äänestämme puolesta. Se on niin yksinkertaista. Also. Ich bin ja eurer Ansicht, nur kriege ich von... Niin kyllä, mutta tässä sihteeristö kuiskaa jotain muuta. Settekääpä. José Manuel, Entschuldigung. Bon, on va laisser Opposition du président. Esitys puheenjohtajalta. Puheenjohtaja ei aseta tätä siirtoa äänestettäväksi. Hän haluaa asettaa äänestettäväksi esittelijän ehdotuksen äänestettäväksi. Mutta puheenjohtajahan täällä päättää, jos puheenjohtaja näin päättää niin silloin me äänestämme, EPPstä ainakin äänestämme esittelijän esitystä vastaan. Mutta tässä pitää nyt olla selvillä vesillä, mistä äänestetään. Jos me äänestämme esittelijän ehdotuksesta, niin me, koska me puolamme siirtoa, niin me äänestämme esittelijän tekemää ehdotusta vastaan. On tämäkin nyt ihan selvää. Good. Okei, okay, also. Hyvä on. Se oli ehdotukseni. 10 minuuttia sitten. Kiitos, Jose Manuel. Vielä kerran. Ehkä jos sanotaan englanniksi, se helpottaa sitä Indrek ehdottaa. Sanotaan ei siirrolle numero 14. Eli koneäänestys. Kuka tukee esittelijää? Hmm? Kuka henkilö, joka ei halua tukea Indrekkiä, äänestää vastaan? Hmm? Loistavaa, kaikki on pässilihaa. Koneäänestys ei, näin me sen teemme. So, okay, let's vote. Äänestetään. Sehr Tänään on was Okay, close the vote. Gut, dann ist der Vorschlag von Inrek. Inrekin ehdotusäänin 16 vastaan puolesta on hylätty, eli tuo siirto tehdään silloin tämän hyväksyntään. Indrex lost. The, the... Indrek hävisi. He saavat ne sähkö tuolit tai mitä ikinä se nyt olikaan. Pannut Sorry, yeah. Pöydät, niin anteeksi. Selvä. Oletko valmis, Indrek? Ole hyvä, jatka. Dear colleagues. Kollegat, olen todella pahoin, että tämmöisen hämmennyksen aiheutin. Minä olin näin ymmärtänyt tämän leikin, tällaisena nämä sähköiset musiikilliset tuolit. No sitten parlamentti ihan itse, sehän on aina tärkeää. Luojan kiitos. Herra, herra Kleti on täällä, joka voi ehkä vastata pariin kysymykseeni. Ne juontuvat siitä, että tässä ei ollut kauheasti aikaa budjettivaliokunnassa vaihtaa tietoa asianmukaisella tavalla. Ensinnäkin pyytäisin teiltä tietoa, onko mitään muuta mahdollisuutta rahoittaa kolmos- ja nelossiirtoa. Ei siitä, että korjataan kolmessa toimipaikassa tai sisustetaan näitä. En haluaisin, että siellä olisi enemmän kuin 7 miljoonaa johonkin tulevaan siirtoon. herra Ashworth, niin hyvin me pärjäämme. En halusi teille jättää tällaista taakkaa, siksi kysyn teiltä. Toiseksi, millä perusteella ei otettu tätä sisäistä sisustusta tähän talousarvioon? Halusitte jättää talousarvion hyväksyttävälle tasolle kuulemma hyväksyttävän tason pitäisi vastata aina todellisia tarpeita. Mä olenko väärässä? Tässä kaksi kysymystäni. Kiitos. Kiitos. Onko täällä joku paikalla, joka vastaa kysymyksiin? Olkaa hyvä. Merci, <clears throat> monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Pyrin antamaan teille vasta kaikista parha vastaukset, kun kysytään voidaanko rahoittaa nämä C3 ja C4 siirrot muista budjettikohdista teoriassa kyllä, mutta meillä on tämmöinen ajallinen pakote, joka tarkoittaa, että jos me, jos me esitämme ne teille vasta joulukuussa, silloin meillä on kiiret kääntämisen ja tulkkauksen kanssa, jotta voisimme ehdottaa teille toista lähdettä. Kerron teille, miksi olisi eri, ihan hyväksyttävää ottaa nämä 7 miljoonaa kohdasta tilojen korjaus tai uudelleen suunnitteli. Tämä budjettikohta oli ensin 84,4 miljoonaa, eli tässä me käytämme tätä loppua noin 9 prosenttia tästä budjettikohdasta. Kohta oli arvioitu joulukuussa 2015 vuoden 2017 budjetille ja me olemme nyt tämän kuluvan vuoden lopulla. Kun puhumme ajallisuudesta, koska budjettia kun laadittiin vuonna 2015 kolmelle eri työpaikalle ja kaikille tiedotustoimin, tiedotustoimistoille siinä oli tiettyä epävarmuutta joidenkin hankkeiden suhteen, eikä joitain varmasti pystytty hallinnoimaan. Toinen yleisluontoisempi ongelma on se, että on on nähty suunnattomasti vaivaa turvallisuus, turvallisuuden parantamisessa. Viimeisin niistä vuodelta 2017 Strasbourgissa erityisesti on erittäin paljon painotettu näitä töitä. Ne ovat olleet prioriteetteja, kun lähdettiin suunnittelemaan kahden viimeisen vuoden budjettia. Se tarkoittaa myös sitä, että jossakin kohtaa nämä vähemmän tärkeät hankkeet ovat kärsineet henkilöstövajeesta lähteä toteuttamaan niitä. On myös paljon hankkeita, joita oli toteutettu. Olosuhteet ovat vaikuttaneet siihen, että meillä on nyt tällä hetkellä 7 miljoonaa tässä budjettikohdassa eri paikko, paik- uudelleen tilojen uudelleenjärjestelyssä puhutaan Brysselistä. Ensimmäinen hanke liittyy siihen, että ei ole päätet, tehty päätöstä PHS-rakennuksesta, jossa on aloitettu valmistelevat työt liittyen kirjaston uudelleenorganisointiin ja, ja puhemiehen ja pääsihteerin kabinettien uudelleenjärjestelyihin ja muuhun infrastruktuuritoihin, kun niillä on tehty päätöstä phs Nämä valmistelevat työt ja tutkimukset eivät ole vielä saaneet käynnistystä toiminnalle. Sen jälkeen me olemme saaneet aivan loistavalla tavalla tuuloja, jotka onko suunnittu MEUS-rakennukseen, Squad MEUS Meuksessa on tehty paljon töitä ja sovittuna päivämääränä niin mm, rakennuttajan oli pakko maksaa meille takaisin 2 miljoonaa euroa. Eli me olemme tehneet myös tarjouskilpailuja, kun lähdetään keskittämään näiden rakennusten uutta tulipalo palohälytyslaitteet järjestelmää ja paikan, paikanninta, mutta me, teillä ole vielä tar- tarkempaa aikataulua tästä. Meillä on myös Atrium-rakennuksessa seminaarikokous tiloille suunnattu 100 miljoonaa euroa, myös keskeytetty työhankkeet TREV-rakennuksessa, koska vuoden 2015 lopulle ja tähän päivään mennessä on ehditty päättää uudistustöistä koko TREV-rakennuksessa vuoteen 2020 mennessä, jolloin ei ole mitään järkeä aloittaa töitä vielä nyt tässä keskeiset työhankkeet Brysselissä 5,5 miljoona Luxemburgissa. Me olimme hylänneet joitakin pieniä työmaita, hankkeita, koska perspektiivit tälle puitteistolle, tälle kehykselle täsmentyvät ja me emme lähde nyt käynnistämään mitään töitä Schumann rakennuksessa tai muissa uusissa rakennuksissa, koska näistäkin täytyy päättää vielä Strasbourgissakin vielä pieniä muutostöitä, jotka ovat myöhässä. Sanoin teille, että he henkilöstövajeesta. Jo sanoin äsken, koko tiimi oli keskitetty sisääntulojen turvallisuuskapasiteetin parantamiseen. Te näette, kuinka työt ovat edistyneet ja ihan viimeisin työ, joka on kunniakas. Puhutaan Pariisin tiedotustoimistosta. Kaksi miljoonaa työtä varten on ennakoitu. Siihen siihen, siihen mennessä, että se olisi parlamentin käytössä. Lopulliset neuvottelut tästä sopimuksesta integroivat tähän myös tämän kahden miljoonan palauttamisen 20 vuodessa. Eli tässä, tässä on nyt näin helposti tämä seitsemän miljoonaa, jotka ovat käytettävissä. Tässä siirtyy siirtopyyntökohdassa, eli se voi olla keräilysiirtokohta, joka tullaan esittelemään teille viimeisessä valiokuntakokouksessa 4. joulukuuta. Voisin sanoa, että tämä on hyvin universaali talousarvio, ei mitään syytä lähteä eh, hylkäämään jotain ylimeniviä kohteille budjettikohdalla sen takia, että pitää hylätä sitten muita kohtia. Sitten puhutaan investoinnista kohdassa 4 ja 5. Eh, Anteeksi, no, numerot 5 ja, kohdissa 5 ja 6 niin varsin, nimenomaan budjettineuvotteluissa me pyrimme rajaamaan budjetin kasvua, niin kuin budjettivaliokunta on toivonut viime vuosina. Me halusimme puhua 1,7 tai 8 korvilla inflaatiossa. On myös investointihankkeita kaikille tuttuja, mutta on vaikeata tällä hetkellä lisätä, jos halutaan pysyä budjettiraameissa ja budjettipakotteissa. Me tiedämme myös, että jos puhutaan kahden miljardin budjetista, jos on ylijäämää loppuvuodesta, joka on ihan teknisluonteista, noin 2, 2 prosentin luokkaa, niin se näkyy usein. Ajatuksena oli se, että voidaan viedä päätökseen budjettikäytökset tavoitteena oli kevät. Samalla me kuitenkin tiedämme, että jos tulee äkillisiä investointitarpeita, niin me voimme tietysti budjettivallan käyttäjien luvan myötä toteuttaa ne ähm, mahdollisesti silloin, jos on ylijäämää loppuvuodelle todettu. Tämän avulla me pystymme siis noudattamaan budjettikuria, mutta myös samalla hyötyä joustosta, joka on rajattu 2 prosenttiin budjetista, kun puhutaan investoinneista, joita täällä on kerrottu olemme noin 11 miljoonaa, eli alle yhden prosentin vuosibudjetista varainhoitoasetuksessa nimenomaan on puhuttu, ja siinä on ennakoitu tämä jousto, eli on mahdollisuus näitä määrärahosiirtoja tehdä, jos budjettivallan käyttäjät siihen suostuvat. Kiitos. Sitten esittelen suositus. Uh, thank you. Kiitos, herra Gletti. Maxima Fujit kuten professori sanoi, eli puolesta. Okei. Okay. Selvä. Esittelijä suosittelee, että onko tämä siirrot, onko vastustusta? Ei. Hyväksytty. Kiitos. Selvä. Sitten rakennukset, rakennuspolitiikka. Anteeksi, Indrek. Just excuse. Niin, anteeksi vain. Vielä lopuksi ehdotuksena budjettivaliokunnalle että seuraavan vuoden esittelijät saisivat Ashworthilta ensi vuonna ja minä ja tiedon kaikista siirroista. Se on mielestäni hyvä väline, kun neuvotteluja käydään. Todellakin syynätä, mitä toimielimet meille ehdottavat. Siirrot sinällään lähtökohtaisesti osoittavat, että joillakin momentilla rahaa on riittävästi, joita olisi pitänyt johonkin muuhun tarkoitukseen käyttää. Erityisesti tuomioistuimen 40-vuotisjuhlallisuuksiin tai ties mihin. On erittäin hyödyllistä, että me toimitamme tiedon ensi vuoden esittelijöille, kun he sitten neuvottelevat toimielinten kanssa. Kiitos. Ähm. Kiitos. Sitten kiinteistöpolitiikka, mutta siitä ei mielestäni ole mitään uutta. Ei. Pari selviä täällä, joten päätetty. Kohta käsitelty. Sitten muut asiat. keine Wortmeldung. Ei ole puheenvuoropyyntöjä, kohta muut asiat sitten muista siitä, että huomenna kello 8.30 jatkamme Esirin kanssa kokous päättyy.